Ja, sehr verehrte Kollegen. Arvoisat kollegat. Puheenjohtaja Ford ei pääse tähän kokoukseen, joten johdan puhetta tällä kertaa. Hyvää päivää kaikille. Olen hyvin iloinen siitä, että komission jäsen Pienkowska on täällä vieraanamme. Hienoa, että meillä on mahdollisuus jälleen keskustella – koska paljon tapahtuu juuri sisämarkkinoilla tällä hetkellä. Ja mehän haluamme keskustella siitä, miten Euroopan komission työohjelma kehittyy. Näin voimme nähdä, mitä aiheita ehdotetaan työn kohteeksi Euroopan unionissa tulevaisuudessa ja mitä lainsäädäntötekstejä on valmisteilla. Siis sellaisia ehdotuksia, jotka ovat suunnitteilla, mutta, mutta jotka eivät ole vielä pöydällämme. Näistä asioista on tärkeää puhua, samoin kuin vuoden 2017-2018 prioriteeteista. Ja katsoa, että vastaavatko nämä ehdotukset myöskin meidän toiveitamme kansalaisten edustajina. En halua menettää enempää aikaa joten annan komission jäsenelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja arvon jäsenet. Kiitos oikein paljon siitä, että sain kutsun tänne. Me elämme hyvin tärkeitä aikoja, koska olemme päässeet mandaattiemme puoliväliin, joten kaksi vuotta on lyhyt aika, kun ajatellaan lainsäädäntöä, joten nyt Kuten sanottiin, meidän on saatava nopeasti tuloksia aikaiseksi. Halusin puhua lyhyesti, mutta kertoa kuitenkin teille siitä, mitä edistystä on saatu keskeisten aloitteiden osalta, mutta myöskin kertoa joistain aiheista, jotka liittyvät teidän valiokuntanne työhön. Haluaisin myös keskustella tulevista ehdotuksistamme ja muista avoinna olevista kysymyksistä. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä meillä yhdessä. Kuten tiedätte, ihan alusta asti te ja minä olemme keskittyneet ihan käytännönläheisiin kysymyksiin, jotka toivottavasti merkitsevät paljon meidän kansalaisten yritystemme elämässä. Sisämarkkinastrategia täytäntöönpano, tämän asiakirjan täytäntöönpano on ihan hyvin käynnissä. Komissio on esittänyt puolet, yli puolet aloitteista ja loput esitetään tämän vuoden loppuun mennessä. Tämä näkyy kaikkein parhaiten tammikuussa lanseeratusta palvelupaketista. Helmikuun alun keskusteluissa – Puhuin yksityiskohtaisemmin palvelupaketista, jossa pyritään lähinnä parantamaan täytäntöönpanoa eikä niinkään esittämään uusia askeleita. Mutta se oli ehkä hirvittävän kunnianhimoinen, mutta kuitenkin, jos se täysin hyväksytään, niin kyllä sielläkin saadaan eroa aikaan. Kyse on oikeusvarmuuden turvaamisesta palveluiden tarjoajille, ammattilaisille ja kuluttajille kaiken kaikkiaan. Me halusimme tämän paketin kautta myös estää uusien esteiden syntymisen säädelyllä säädeltyjen ammattien osalta, mutta myös muiden osalta. Toivottavasti otatte nopeasti harkintaan nämä ehdotukset ja pidän hyvänä sitä, että Malta puheenjohtajan valtiona on priorisoinut tätä työsarkaa. Euroopan palveluiden ekortin osalta olen kuunnellut hyvin tarkkaan sidosryhmien kantoja. Uskoakseni olemme löytäneet oikean tasapainon niin, että voidaan todella saada aidosti hyödyllinen väline palveluiden tarjoajille. Siksi on todella tärkeää, että koti- ja vastaanottavat jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti tiedon tarjoamiseen kun, ja tekevät nopeasti päätöksiä lupamenettelyistä. Tiedän, että Tämä on monimutkainen asia, mutta toimimme nyt käytännönläheisesti. Toivon aktiivista ne totta kai Maltan puheenjohtajakaudella, mutta myös Viron puheenjohtajakaudella. Toivon, että oikeat ratkaisut löytyvät. Ehkä voisin myös mainita lähestymistapamme, joka liittyy yhteistyötalouteen. Kuten tiedätte, emme ehdottaneet lainsäädäntöä, kun siihen olisi mennyt vuosia – vaan olemme valinneet käytännön suuntaviivojen esittämisen. Tämä liittyy aktiiviseen valvontaan ja tutkimuksiin ja keskusteluihin sidosryhmien kanssa. Ehkä helmikuussa ja sanoin tämän, että meillä on uusi hanke, joka liittyy lyhytaikaiseen majoitukseen, joten olemme lähteneet yksityiskohtaisemmin keskustelemaan tästä alasta ja yhteistyötaloudesta juuri tällä lyhytaikaisten majoitusten alalla. Tämä on meidän lähestymistapamme mukaista. Me haluamme mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot vaihtavat parhaita käytäntöjä, ottaen huomioon myös alueiden ja kuntien edustajat, joille pitää olla mahdollisuus keskustella kanssamme näistä aiheista. Lisäksi haluamme kuulla sidosryhmiä tältä alalta, myös kuluttajia ja ammattijärjestöjä. Kuten aikaisemmin olemme sanoneet, Euroopan unionin ja meidän on löydettävä mahdollisuus ottaa huomioon tämä uusi ala. Jos emme toimi nyt, niin viiden vuoden kuluttua pahoittelemme sitä, että EUlta nyt sivuun koko yhteistyötalous. Tietenkin hyvin tunnustaen eri ongelmat, jotka liittyvät tähän alaan. Meidän tulee todella edistyksellisesti keskustella tästä. Pidän hyvänä edustaja Läntin tekemää työtä. Mielellämme luemme myös teidän mietintönne. Kuten tiedätte, lainsäädäntöä, kun ei ole, niin pitää pohtia, miten voidaan käytännönläheisiä ratkaisuja löytää kansalaisille. Toinen tärkeä aihe on geoblokkaus, maarajoitukset. Tarvitsemme selkeät oikeudelliset puitteet, joten haluaisin kiitellä teitä erityisesti esittelijä Rosa Tuunia, joka ei ole nyt paikalla, mutta siitä, että hän sai myönteisen äänestystuloksen tänä aamuna. Tämä osoittaa, että on laaja yhteisymmärrys siitä, että pitää selkeästi kieltää jotkut syrjivät käytännöt ja turhat esteet. Lisäksi saadaan lisää oikeusvarmuutta ja sitä, että vahvemmin huolehditaan syrjimättömyysperiaatteista. Emme saa tietenkään unohtaa niitä esteitä, jotka estävät edelleen pk-yritysten ja mikroyritysten hyötymisen digitaalisista sisämarkkinoista. Erityisesti kun yritykset ovat yhtä heikossa asemassa kuin kuluttajat. Mietinnön hyväksyminen mahdollistaa kolmikantaneuvotteluiden aloittamisen lähiviikkoina ja komissio haluaa toimia välittäjänä, että neuvosto ja parlamentti voivat päästä sopuun mahdollisimman nopeasti kesän aikana. Toinen esimerkki on pakettien, paketit, pakettien kuljettaminen. Kiittäisin valiokuntaa ja Miljana Borsan ja sitä, että hän on tukenut ehdotustamme Malta puheenjohtaja kaudella toimii yhteistä toivoi yhteistä kantaa neuvostoon kesäkuussa. Näin toivon, että yhdessä voimme saada tämän hyväksyttyä ennen vuoden loppua. Mutta keskusteluista minua huolestuttaa se, että katsotaan kaikkia pakettien hintoja, kuljetushintoja, niin se ei ole ehkä oikeudenmukaista. Monet järjestelmät ovat luoneet, ovat luotuja nopeiksi ja käteviksi ja siksi niillä on tietty hinta. Olen myös pettynyt siihen, että kaikki eivät halua tarjota kuluttajille ja e-kauppiaille laajempaa valinnanmahdollisuutta rajat ylittävien pakettipalveluiden osalta. Kolmanneksi olemme mielestäni myös toimineet käytännönläheisesti startup-yritysten osalta marraskuussa. Esitimme pakettia, jonka kautta halutaan on kysymyksistä, jotka estävät startup-yritysten elinvoimaisuuden ja kasvun. Olen iloinen siitä, että paketissa on ihan hyvää tekstiä näistä aiheista ja sitten tulevista ehdotuksista. Huomenna esitämme toimipaketin, joka liittyy parempaan täytäntöönpanoon ja tukeen. Ensin ehdottamme sisämarkkinoiden tietovälinettä smittiä lyhyesti. Näin komissio saa tietoa suoraan yrityksiltä sellaisissa tilanteissa, joissa todella tarvitaan kattavasti luotettavaa tietoa. Tämä väline, ehkä selvyyden nimissä on tämä sanottava, tulee käyttöön hyvin tiukasti määritellyllä tapaa erityispuitteissa ja hyvin kohdennetusti. Toiseksi yksi digitaalinen foorumi, johon yhdistetään kaikki tarvittava tieto, jota kansalaiset ja yritykset tarvitsevat EUn oikeuksista ja kansallisista säännöstä yhteiselle tasolle, esimerkiksi sinun Eurooppaasi. Lisäksi haluamme vahvistaa Solvittia toimintaohjelman kautta, jossa on kolme tavoitetta. Haluamme vahvistaa, parantaa solvitin laatua. Haluamme myös, että solvit löydetään helpommin ja haluamme edistää sitä niin, että myös lainvalvontatehtävissä se on paremmin esillä. Näin solvit olisi hyödyllisempi ja näkyvämpi sekä EUn kansalaisille että yrityksille. Tänä kesänä tämä on seuraava kohta. Haluamme esittää paria keinoa, joilla parannetaan tavaramarkkinoita Vastavuoroinen tunnustaminen on ensimmäinen aloite. Se on todella tärkeää ajatellen tavaroiden sisämarkkinoita, koska kuten kaikki tiedämme, markkinat eivät toimi niin kuin niiden tulisi, joten me ehdotamme joitain käytännön parannuksia. Toinen aloite liittyy noudattamiseen ja täytäntöönpanoon, joka liittyy siihen, että monet tuotteet EU-markkinoilla eivät täytä kaikkia sääntöjä. Me haluamme puuttua väärinkäytöksiin ja haluamme, että nopeammin voidaan puuttua helpommin sellaisiin tuotteisiin, jotka eivät noudata sääntöjä. Kesän jälkeen haluamme esittää paketin julkisista hankinnoista, että tietäisimme, missä mennään tällä hetkellä ja mikä on tuleva suuntamme. Tämä johtaa siihen, että otetaan kestävyys, innovaatiokriteerit paremmin huomioon, samoin ympäristökriteerit. Ja halutaan helpottaa myös investointia Meillä tuetaan kasvaa työpaikkoja ja lisäksi halutaan lisää avoimuutta ja ammattimaisuutta, jotta voidaan todella osoittaa kansalaisillemme, että julkisin varoin saadaan paras mahdollinen hyöty. Näin ei ehdoteta uutta lainsäädäntöä. Me haluamme vain huolehtia siitä, että nykylainsäädäntö toteutuu paremmin. Ja sitten vai alan paketti vähittäiskaupan sektori. Aikaisemminkin on keskitytty tähän alaan, mutta nyt on vähän huolestuttavana trendinä turhat rajoitukset, joten me esitämme paketin vähittäiskauppasektorista tänä vuonna vielä. Haluaisin vielä sanoa muutaman sanan ennen kuin päätän puheenvuoroni joistain avoinna olevista kysymyksistä, jotka kiinnostavat jäseniä. Ensin tekijänoikeudet, Toivottavasti voimme nähdä, että EUn yhtenäinen patentti astuu voimaan vielä tänä vuonna. Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa ovat saamassa ratifioinnin päätöksen ja meidän on huolehdittava siitä, että osa väliaikaisesta täytäntöpanosta sopimuksen osalta toteutuu nopeasti ja siksi on saatava pöytäkirja – toukokuun loppuun mennessä, joka koskee väliaikaista noudattamista. Mutta meiltä puuttuu vielä hyväksyntä muutamilta jäsenvaltioilta, joten todellakin ottaisin näitä kyseisiä jäsenvaltioita toimimaan vastuullisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa ovat ihan hyvällä tiellä Teollisen tekijän oikeuksien vahvistaminen on edistynyt ja meillä on vielä sidosryhmien välinen muistio edistynyt ja sitten tyyppi hyväksyntä. Meidän on huolehdittava siitä, että tuorein päästöskandaali ei pääse toistumaan. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että uudistuksia tarvitaan, jotta voidaan huolehtia riittävästä EU-puolen valvonnasta. Ehdotus on todella keskeinen väline tässä työssä. Joten pidämme hyvänä sitä että parlamentti on toiminut niin kunnianhimoisesti ja pyytäisin, että kolmikantaneuvotteluihin voidaan lähteä mahdollisimman pian omalta osaltamme. Teemme ihan parhaamme. Ja sitten kolmantena lannoitte, että haluaisin kiittää tätä valiokuntaa, erityisesti edustaja Galpeltsia, joka on laatinut mietintöluonnoksen tästä monimutkaisesta asiasta – te olette tunnustaneet, miten tärkeää on, että on selkeät määritelmät ja merkintävaatimukset ja että pidetään sääntelytaakka mahdollisimman pienenä. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siitä, että jonkinlainen harmonisoinnin jousto olisi mahdollista, että otetaan, voidaan ottaa huomioon alueelliset ja kansalliset erityispiirteet. Uskon, että neuvottelut voidaan saada ripeään päätökseen. Ja sitten lopuksi puolustuksesta. Tiedätte, miten tärkeänä pidämme Euroopan puolustusalan yhteistyön tukemista. Pari sanaa tästä. Ja haluamme täytäntöönpanna viimeistä vuotta Euroopan puolustuksen toimintasuunnitelman osalta. Euroopan puolustusrahasto on tässä väline. Sitä kautta voidaan tukea kapasiteettia, voidaan rahoittaa toisaalta tutkimusta, toisaalta kapasiteetin rakentamista. Ensimmäinen tutkimushanke alkaa valmistelevien toimien kautta melko pian. Me olemme läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehitellessämme kapasiteettiikkunaa, josta voimme kertoa luultavasti enemmän kesäkuun alussa. Tässä melkein kaikki omalta osaltani. Hienoa, että saamme tämän valiokunnan arvokasta tukea. Tukea olemme saaneet kahden ja puolen vuoden ajan ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Toivottavasti pystyn niihin vastaamaan. Kiitos. Ja ganz herzlich. Niin oikein sydämestä kiitokset komission jäsen teille tästä puheenvuorosta. Näin saamme vähän lisäselvyyttä selvyyttä siihen, ei ainoastaan siihen mikä on nyt käynnissä, vaan mitä on luvassa meidän edustajien pöydille tulevaisuudessa. Tässä oli jo paljon asiaa ja muutamastakin seikasta varmasti kiihkeästi vielä keskustellaan ja kiistanalaisesti. Ajattelen sisämarkkinapakettia, ja korttia ja niin edelleen. Mutta sitä vartenhan me tätä työtämme teemme, että voimme keskusteluita käydä ja katsoa, minkälaisia myönteisiä päätöksiä lopulta voimme tehdä. Tiedoksenne tänä aamupäivänä valiokunnassa äänestettiin geoblokkausmaarajoitusetinnöstä ja mielestäni meillä on nyt hyvä perusta neuvotteluiden käymiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että jatketaan komission ehdotusten pohjalta, mutta että lisätään vielä soveltamisalaa, vähän laajennetaan sitä. Se oli mielestäni todella välttämätöntä. Samoin äänestettiin siitä, että että neuvottelijallamme edustaja Tunnille annettiin mahdollisuus lähteä neuvotteluihin, koska tämä on kyllä sellainen aihe, joka aiheuttaa huolta monille kansalaisille, kun ajatellaan, että palvelut ja tavarat eivät ole käytettävissä siksi, että näitä rajoituksia käytetään ja siksi on hyvä, jos voimme päästä etenemään tässä kysymyksessä. Ehdottaisin, että koordinaattorit saisivat ensin puheenvuoron. Ensin edustaja Schwab, bbb e ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Eh, Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänään valiokuntaamme, Kuten Rogepard jo sanoi, tänään jo äänestimme tärkeästä asiasta, jonka te viimeksi toitte parlamenttiin. Ja kuten sanottiin, me olemme täällä jo keskustelleet ja valmistelleet ja siksi on vähän myöhässä, koska Maltan puheenjohtajakauden edustajan kanssa tapas, eh, heitä tapasin ja eh, palvelupakettia käsiteltiin. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota halutaan valmistella valiokuntaa varten. Eli EPP on todella tyytyväinen siihen, että te edistätte yhtenäismarkkinalainsäädäntöä tällaisilla aloilla, joilla valitettavasti olemassa olevat puitteet eivät toimi tarpeeksi hyvin ja tavoitteemme kannalta kunnolla. Kuten Rova Gebhard sanoi, keskustelut tulevat hankalia, tämä on selvää, mutta meillähän on palveludirektiivi 2000 kuusi osalta mm, edistetty ja varmasti tässäkin asiassa päästään ratkaisuun. Eli on hyvä, että te näin edistätte sisämarkkinoita Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos edustaja Schwab. Ennen kuin edustaja Dantti saa puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän. Cambridgein yliopiston opiskelijoita. Puheenjohtaja Ford on heidät kutsunut valitettavasti. Hän ei voi olla täällä, kun hän on lähtenyt vaalitaisteluihin kesäkuisten vaalien alla. Tietenkin hän on iloinen kuitenkin, ja minäkin olen iloinen, että olette täällä. Koska aina on hienoa kerätä omaa kokemusta siitä, miten Euroopassa työtä tehdään. Silloin ymmärtää paremmin, mitä Euroopassa tapahtuu, kun että luetaan ainoastaan oppikirjoja. Hienoa, että olette täällä. Edustaja Dantti. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle. Ähm, on hienoa, että hän on täällä paikalla. Hän oli täällä jokin aikaa sitten jo, ja nyt meillä on mahdollisuus taas näistä tärkeistä asioista vaihtaa mielipiteitä. Haluaisin nyt aivan ensimmäisestä asiasta lähteä. Tämä liittyy yhteen näistä neljästä asiasta, jotka ovat uudessa palvelupaketissa mukana, erityisesti äm, nämä ilmoitukset. Tämä on tietenkin hyvin laaja paketti, ja mehän tiedämme myöskin, että neuvostossa kaikki eivät ole aivan yksimielisiä kannoiltaan. Me teemme tietenkin oman osamme, mutta tässä on asioita, mitä pitää vielä selventää aivan varmasti. Ensinnäkin sovellusalalainsäädännössä tämä on sellainen, että vaarana on, että se on yksi äm, raskasta hallinnollista taakkaa aiheuttava ja hankaluutta myöskin, ei vain jäsenmaiden, vaan myöskin alueiden paikallistasolla. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys ja toivoisimme, että siihen kiinnittäisiin huomiota komissiossakin. Ja sitten on aivan selvää, että tämä äm, ennakointikysymys on erittäin tärkeä komissiossakin. Se liittyy myöskin itsemääräämisoikeuteen ja mahdollisuuteen riippumattomalla tavalla säätää lakia. Me ymmärrämme kyllä, että komissio haluaisi äm, nopeuttaa ja vahventaa tätä, mutta meidän täytyy hyvin herkkäluontoisesti katsoa asiaa ja me kyllä oman osamme kaadamme. Sitten vielä, minähän olen esittelijänä itse erässä osiossa ja meillä tulee ensi viikolla olemaan mahdollisuus hyvin tärkeää keskustelua käymään lopullista keskustelua, mutta minä olen sitä mieltä, että ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää vielä kaikesta, jota on sanottu ja tehty. On hyvä, että komissio on mukana tässä asiassa seuraamassa ja analysoimassa sitä ja e, seuraamassa näitä hyvin tärkeitä kysymyksiä. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskustella nyt yhteen ulottuvuuteen, joka on melkoisen kiireellinen ja joka e, varmuutta loisi lisää. Meidän pitäisi keskittyä, ja tässä komissiolla on hyvin tärkeä rooli, keskittyä siihen, että ymmärrämme, kuinka voisimme erotella selkeällä tavalla ammattihenkilöt, ei ammattihenkilöt. me puhumme komission annosta ja me olemme käsitelleet myöskin erilaisista kynnyksistä tai kriteereistä, joita voitaisiin käyttää siinä. Ja on aivan selvä, että meillä pitää olla tällaisia äm, kriteerejä ä, Brysselissä, jotka sopivat kaikille muillekin. Meidän pitäisi jollakin tavalla paremmin selventää ne määritelmät, että kuka on ammattihenkilö ja kuka ei. Ja varmaankin te myöskin, myöskin paikallistason ja kuntien tuella voitte tarkastella sitä, mikä olisi hyödyksi, että voisimme välttää nyt sisämarkkinoiden pirstaloitumista. Uskon, että tähän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Ja sitten lopuksi vielä ihan pieni, nopea, nopea muistutus Haluaisin muistuttaa näistä maantieteellisistä merkinnöistä käymästämme keskustelusta. Tämähän on erityisen herkkaluontainen kysymys myöskin. Ja komissiolle halusimme muistuttaa siitä, että se on asia, joka on vielä avoinna ja tulee muista. Kiitoksia. Kiitos. Komission jäsen Bienkowska, jos teille sopii, kolme läsnä oli ja koordinaattoreista voisivat vielä käyttää puheenvuoron ennen kuin annan teille vastausvuoron. Edustaja Lökkengard ensin. Thank you very much, Chair, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne paikalle ja käytitte aikaan näin. Tästä on meille hyötyä. Tämä on minun ensimmäinen kokoukseni sisämarkkinoista ja näistä aiheista, mitä juuri nyt käsittelemme. Kaksi edestä puhujaa myös viittasivat palvelupakettiin. Minä olen, olen esittelijänä e-card-direktiivissä ja olen juuri pitänyt ensimmäisen kokoukseni tiettyjen sidosryhmien kanssa tänä iltapäivänä ja tästä tulee sellainen mielikuva, että tämä ei ole niin simppeliä kuin tänä aamuna vielä ajattelin, koska tässä kyseessä on todella hankala asia. Ja kun kuuntelin Saksan rakennusteollisuuden edustajia ja sitä, miten he kantansa esittelivät, niin kyllä tämä on aika mutkikas asia. Puhutaan siis eurooppalaista palvelukortista. Kun tässä nyt viitattiin erityisesti tässä rakennusalaan tai että se jätettiin tästä pois, jos tätä koko toimialaa ei oteta tähän mukaan, niin sitten on kyllä hyvin vaikea hyväksyä tämä tällainen palvelukortti. Olisiko mahdollista ehdottaa, että jotta johonkin voitaisiin päästä jonkinlaiseen tulokseen sellaisen, mistä muuttoliimialat pitäyttää jonkunlainen sopimus voitaisiin saada aikaiseksi tämän rakennusalan kanssa. Voitaisiinko tälle tielle lähteä, vaikka tämä ihan mahdotonta? Dankeschön, Frau Reda. Kiitos, edustaja Reda. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenille siitä, että olette olleet näin läheisissä yhteyksissä meidän valiokuntaamme. Haluaisin aloittaa maantieteellisistä rajoituksista. Te mainitsittekin ne jo. Te olette tehneet melkoisen kunnianhimoisen muutoksen tekstiin eh, eh, liittyen muun kuin audiovisuaalisen alan eh, tekijänoikeuksien alaiseen sisältöön. Tämä on erittäin tärkeää kuluttajille. Ja haluaisinkin nyt kysyä, onko komissio valmis tukemaan tätä parlamentin ehdotusta tulevissa neuvotteluissa. Te mainitsitte myös tyyppihyväksyntäkysymyksen ja uskoakseni tässä asiassa on hyvin tärkeää mainita korvaukset kuluttajille. Tietenkin tämä dieselgate skandaali on ollut suuri ongelma, päinvastoin kuin Yhdysvalloissa kuluttajille ei ole maksettu korvauksia ja tämä on yhä avoin oleva kysymys esimerkiksi kuluttajien suoja, yhteistyö, asioissa, joista varmaankin komission jäsen kanssa myöskin keskustelette. Mutta tämä kuluttajansuojakysymys Dieselgatein kaltaisissa petoksissa on hyvin tärkeä. Sitten pakettien toimitusehdotus. Te olette pyrkineet varmistamaan sen, että yksityistoimijat eivät harjoita mm, rusinoiden pullasta poimimista ja välttele yleispalveluvelvoitetta. Ja sitten te mainitsitte myöskin teollisissa tekijänoikeuksissa ehdotuksen. Haluaisin tietää, onko teillä jonkinlaista e-print-ehdotuksen kaltaista ehdotusta tässäkin, sillä toisaalta yhteisymmärryspöytäkirja voi olla välillä tehokkaampi kuin muutos tekijänoikeuslainsäädäntöön, mutta samalla Meillä on vielä avoin kysymys siitä, onko tällaisella yhteisymmärryspöytäkirjalla nyt yksiteistetty ikään kuin valvontaa. Ja startup-yrityksiin liittyen uskoakseni täällä valiokunnassa on paljon tukea komission startup-yrityksiä tukeville toimille. Ja haluaisin tässä yhteydessä tuoda muutaman pilottihankkeen esiin. Me keskustelimme niistä jo komission yhteydessä tänä aamuna tässä on hyvin paljon sellaisia aloitteita, joissa me toivoisimme myöskin Euroopan komission tukea. Kiitos. Äh, Kiitos. Edustaja De Jong, anteeksi oikeastaan teidän vuoronne olisi ollut aikaisemmin, mutta nyt saittekin viimeisen puheenvuoron tällä kierroksella. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä näen nyt useampia haasteita, kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista – komission jäsenen kanssa olemme samaa mieltä, että tämä on tärkeä alla. Mä säätelen talouden kasvua Euroopan unionista. Tämä on tulevaisuutta. Tämä on tärkeää sisämarkkinoiden osalta. Se on mielestäni ihan selvää. Mutta pari kysymystä. Meillä on ollut komissiolta nyt monia ehdotuksia, jotka käsittelevät tiettyjä osioita – ja eilen komission jäsen Ansipin kanssa myös keskusteltiin siitä, että jos nämä kaikki yhdistetään, niin kyllä on hyvin monimutkaisesta tilkkutakista kyse, eikä yritysten varmaankaan ole kovin yksinkertaista nähdä suhdetta yhden ja toisen välillä kuluttajan oikeudet, portaalit ja niin edelleen. Kokonaisuuden näkeminen on hankalaa. Onko komissio pohtinut nyt sitä, että Jos kaikki ehdotukset hyväksytään neuvostossa ja parlamentissa, niin saadaanko silloin joku mahdollisuus yrityksille nähdä, mikä pätee missäkin tapauksessa? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, kollega Dantin kanssa olisin samaa mieltä. Digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyy myös mahdollisuus työntekijöille ja itsenäisille yrittäjille – myös näisyrittäjille, mutta nyt ei puhuta siitä sen enempää. Mutta jos on hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat, niin onkohan silloin riittävästi tilaa vielä sellaisille yrittäjille, joilla on tietty alueellinen erityisosaamisensa, jonkinlainen toiminta – jos tämä avataan kaikki nettikaupalle, niin jääkö meille vain ketjuja, suuria ketjuliikeketjuja vai onko niin, että tällaista pientä väittäiskauppaa ei enää ole? Ja sisämarkkinavaliokunnassa minua kiinnostaa aina erityisesti epäreilut kaupan käytänteet. Onko komissiosta luvassa mitään uutta tälle saralle? Erityisesti minua kiinnostaa franchising-ala ja haluaisin kuulla, työllistääkö tämä ala komissiota tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos paljon komission jäsen. Tässä oli varsinainen kysymys. Rypäs, olkaa hyvä, teillä vastauspuheenvuoro. Thank you very much for all the remarks. I will try... Paljon kiitoksia kaikista näistä huomioista. Pyrin nyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Voin vain vakuuttaa teille, että tulen tekemään parhaani ja komissio haluaa tehdä parhaansa, jotta todellakin äh, sisämarkkinat saataisiin toimimaan erityisesti palveluiden osalta. Tiedämme, että tämä on erilainen tilanne, erityisesti palvelualalla – tässä jo hiukan ennakoin tulevia kysymyksiä, mutta tämän vuoksi me olemme valinneet tietyt sektorit, jotka ovat hyvin tärkeitä, kuten rakennus- tai finanssisektori. Palaan tähän. Ja luonnollisesti tiedätte todennäköisesti, kuinka vaikea tämä keskustelu oli aivan talon sisälläkin kollegoiden kesken. Tämän vuoksi sanon, että tämä ei ole ehkä kaikkein kunnianhimoisin mahdollisin aloite, mutta uskon, että se on kuitenkin sellainen, joka voi saada eroa aikaan. Pienin askelin eteenpäin, emme voi mitään kumouksellista tehdä, sillä se ei ollut mahdollista. Ei edes teidän keskustelun jälkeen tämän koko paketin osalta. Tehän tiedätte, kuinka vaikea tilanne on. Me saimme Saksalta ja Ranskan parlamentilta keltaiset kortit ja siksi joudumme vielä keskustelemaan asiasta ja selittämään ja selvittämään kaikille kansalaisille ja parlamenttien jäsenille Euroopassa, että me haluamme avata hiukan taloutta kiintiöitä. Tämä ei ole mikään hirvittävän vallankumouksellinen teko, mutta se tulee kyllä saamaan muutosta aikaan. Äh, ilmoituksiin liittyen liittyen näiden toimien ilmoitusten osalta näinkin kolme kuukautta etukäteen se pitäisi antaa. Minun on pakko sanoa, että meillä on samankaltainen ilmoitusväline hyödykesektorilla ja se toimii. Eli ei nyt ole epäilystäkään siitä tai mitään valituksia tai huomioita, että tämä aiheuttaisi jonkinlaista lisätaakkaa tarkkaa hallinnollisesti. Tässä vain pyritään siihen, ettei meillä olisi näin paljon rikkomustapauksia jälkikäteen. Tarkoitus on keskustella jäsenmaiden kanssa ja osoittaa näille, kuinka lainsäädännöllinen prosessi sujuu. Luonnollisesti me emme estä sitä, että lainsäädännöllinen prosessi tai lainsäädännön prosessi on meidän työmme jatkumista estä, mutta me haluamme neuvotteluissa varmistaa sitä, että me ja jäsenmaat toimivat niin, että uusi lainsäädäntö on eurooppalaisen sisämarkkinalainsäädännön linjoilla. Ei tämä mielestäni aiheuta mitään hallinnosta lisätaakkaa. Tämä on samanlainen tilanne kuin meillä on ollut hyödykesektorilla ja uskon, että tämä ilmoitusmenettely tulee rikkomusmenettelyiden määrää kaiken kaikkiaan Euroopassa laskemaan. Ja sitten jakamistalouteen liittyen, kuten sanoin, me aloitimme neuvottelut vuonna 2016 tietyistä periaatteista ja nyt me olemme majoitussektoria käsittelemässä. Tietenkin meillä on vielä avoimia tapauksia, tämä tulee meillekin osattua, mikä tuomioistuimen kanta on. Tämä on nyt elävä, kehittyvä asia. Me olemme keskustelleet siitä, mutta kuten sanoin, tämähän on nuoria ihmisiä nyt paikalla ja haluan todeta, että jakamistalous on tullut jäädäkseen. Meidän täytyy tarkastella näitä erilaisia vaikeuksia, joita meillä on Meillä pitää olla selkeitä sääntöjä esimerkiksi majoitussektorilla tai muillakin, kuten esimerkiksi hoitosektorilla. Meidän täytyy olla eurooppalainen ratkaisu tähän. Meidän täytyy osoittaa, että me emme uutta lainsäädäntöä ehdota, vaan ohjausta. Tämä osoittaa sen, että me todella haluamme keskustella asiasta. Tämä on avoin kysymys. Ja ammattipätevyys vastaan ei. Ammattipätevyys on yhä avoin kysymys. Ja tässä tuomioistuimen päätökset tulevat auttamaan meitä vastaamaan näihin kysymyksiin. Sitten maantieteelliset äh, merkinnät muihin kuin maataloustuotteisiin. Me keskustelimme tai yritimme keskustella tästä asiasta jo muutaman kerran aikaisemmin. Mm, maataloustuotteiden osalta maantieteelliset merkinnät toimivat melkoisen hyvin. Nyt me olemme tehneet vaikutusten arviointia muiden kuin maataloustuotteiden kohdalla. Ja mahdollinen aloite tulee käsittelyyn, kun vaikutusten arvioinnin tulokset saadaan, niin sitten me toivottavasti voimme ehdottaa jotain konkreettisempaa näiden ei-maataloustuotteiden osalta. E-kardi Voin tässä yhteydessä vain kertoa, että me olemme vakuutus- ja rakennussektorit valinneet, sillä ne ovat kaikkein suurimpia taloudellisista, taloudellisista vaikutukseltaan Euroopan taloudessa. Ja suurin osa esteistä on siellä. Suurin osa todellakin tämä ei ollut mikään hetkessä päätettyä. Se meillä oli hyvä tietokanta, me keskustelimme asioista, meillä oli hyvin paljon pohdintaa. Nämä ovat ne kaksi sektoria, joiden suhteen olemme sitä mieltä, että esteitä on. Tietenkin e-card, te voitte keskustella omien ryhmieni kanssa tästä. Ehkä voitte jonkinlaista tietoa tarjota, jotta ihmisiä voitaisiin vakuuttaa. Tämä on mielestäni jälleen kerran asia, joka on, ei nyt ehkä vallankumoukselle, mutta se on avuksi jälleen kerran. Tämä koskettaa montaa jäsenmaata. Haluaisin nyt korostaa, että me emme pyri kaikkia muuttamaan, mutta tämä on jotenkin sellaista, että ellemme vakuutus ja rakennusala ja ehkäpä finanssipalveluala käsittelee aloitteet eivät vaikuta lainkaan kokonaistalouteen. Sitten maantieteelliset rajoitukset. Me tiedämme, että yritysten väliset tilanteet suljettiin pois tästä ja se oli valitettavaa. Se on harmi pk-yrityksille, mutta luonnollisesti me nyt olemme tähän taipuneet. Sitten muut kuin audiovisuaaliset sisällöt, ne ovat nyt mukana tässä ja se on meille mielestämme erittäin hyvä. Luonnollisesti tämä riippuu siitä, onko olemassa osoitusta siitä, että teollisuus tässä selviää. Luonnollisesti me voimme lisätä tähän uudelleen tarkastelun lausekkeen, että muutaman vuoden päästä voidaan paremmin tilannetta arvioida ja muuttaa sitten, jos se on tarpeen. Pakettipalvelut, kyseessä on kansallisten postipalveluiden verkostoon pääseminen. Me olemme sitä mieltä, että meidän näkökulmastamme olisi vain hyödyksi, että meillä olisi enemmän kilpailua, mutta luonnollisesti se, että verkkoon pääsy toteutuu tai ei, on asia, joka kansalliset toimijat arvioivat. Näin on päätetty. Sitten korvaukset, niin luonnollisesti korvaukset eurooppalaisille kuluttajille ja asiakkaille. Kuten ehkäpä tiedätte, viime viikolla puheenjohtaja Juncker vastasi Volkswagen pää, Volkswagenin pääjohtajan kirjeeseen aivan sama sävyä noudattaen me yhä pitäydymme samassa linjassa kuin komission jäsen Jourovaa. Toiseksi menestyksettömästi, mutta uskoakseni tämä olisi haitallista suurille eurooppalaisille yrityksille. Tämä on, ja tässä nyt viittasin Volkswageniin, tämä on suurta tuotantoa. He paljon autoja täällä myyvät ja heidän pitäisi kohdella eurooppalaisia kuluttajia samoin. En nyt sano, että aivan samoin kuin lainsäädäntö ei ole samanlainen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mutta samankaltaisella tavalla. Ju- juuri pari viikkoa sitten kuulin taas, että amerikkalaiset kuluttajat äh, saivat tietyissä osavaltioissa korvauksia, kaiken kaikkiaan noin 40 miljardia euroa. Eurooppalaiset kuluttajat eivät lainkaan. Tämä on jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Komission se Jourova varmaankin sanoo aivan samaa. Minä todella eurooppalaista autoteollisuutta Volkswagen mukaan lukien haluaisin tukea. Tämä on uskoakseni yksi kaikkein arvokkaimpia teollisuutemme aloja mutta näin ei voi toimia. Te tiedätte oikein hyvin, mikä minun kantani tässä asiassa on. Sitten startup-yritykset, minä sanoin, että kaksi kolmasosaa toimistamme, nämä nyt olisi sinänsä lainsäädännöllisiä aloitteita, mutta toimistamme liittyvät tähän. Uskoakseni me menemme nyt oikeaan suuntaan. Tämä on jotakin, mikä kiinnostaa jäsenmaita ja myöskin Maltaa puheenjohtajamaana hyvin paljon. Viimeinen kysymys sitten reilut liiketoimintamenettelyt. Vuoden 2016 Euroopan parlamentin kesäkuun mietinnön linjoilla me olemme myöskin elintarvikealalla. Minä, siis minun osastoni Grow pääosasto ja Agri tekevät äh, pääyhteistyötä ja tämä tulee kehittymään tulevien viikkojen aikana. Uskoakseni meillä tulee olemaan hyvin syvällinen vaikutusten arviointi ja tämä on hyvin kuuma peruna monissa jäsenmaissa, joissakin enemmän kuin toisissa. Mutta aivan varmasti sekä minä että komission jäsen Hogan pidämme tätä asiaa hyvin korkealla – työliställämme. Tässä taisi olla kaikki. Tiedän, että nyt kaikkiin kysymyksiin ehtinyt hyvin syvällisesti vasta, mutta voi lähettää kirjallisia vastauksia myöskin. no. Olisi oikein ystävällistä, jos voisitte näin vielä tehdä. Minulla on valtava ongelma. Nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa. Ja minulla olisi vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä listallani. Joten ehdottaisin, että puhujalista nyt suljetaan. Ja pyytäisin teitä esittämään kysymyksenne minuutissa. Minun on oltava tiukkana, että komission jäsenelle jää aikaa vastata. Edustaja Jaakonsaari, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Mä haluaisin jatkaa tästä eurooppalaista palvelukortista, koska olen siinä varjoesittelijänä ja toden totta olen kuunnellut erittäin paljon eri asiantuntijoita sekä työntekijäjärjestöjä, tätä eh, Euro Chambersia, pienyrittäjä. Mä en ole vielä löytänyt yhtään, joka on puolustanut sitä. Ja nyt te sanoitte oikeastaan uutisen, että on löytynyt joku tasapaino. Olisi hyvä tietää, minkälainen se tasapaino on. Ja sitten toinen kysymys. Eikö komissio olisi voinut kuunnella näitä eri osapuolia ennen kuin antaa tämä esityksen? Nyt ehti syntyä sellainen valtava vastarinta tälle koko esitykselle. Näihin kahteen kysymyksiin. Dankeschön. Kiitos. Minusta samantyyppisiä kysymyksiä saattaa tulla, joten olisi ehkä parempi vastata lopuksi. Edustaja Koferatti, minuutti pyydän. Grazie, grazie anche. Kiitoksia, kiitoksia myöskin komission jäsenelle siitä, että hän on ollut näin saatavillamme. Haluaisin teitä tiedustella, mikä teidän äm, mielipiteenne on suhteellisuuden suhteen? Pitäisikö meidän tarkastaa suhteellisuusperiaatteen eri jäsenmaiden kohdalla siinä, kuinka nämä voivat tiettyihin sääteltyihin ammatteihin asettaa rajoituksia. Vaikuttaa nyt siltä, että tämä tehty os- ehdotus, jonka komissio on tehnyt, ei itse asiassa vastaakaan tarpeita. Se saattaa olla tehoton ja ei toimi siinä yhteydessä, jossa jäsenmaissa on haasteita. Kun pyritään määritellään, mitkä ovat nämä säädellyt ammattialat. Tämä on minun kantani, mutta haluaisin nyt teidän mielipiteenne kuulla, kun tästä on keskusteltu hyvin paljon ja se on sellainen arkaluontoinen kysymys sisämarkkinoita ajatellen tulevaisuudessa. Kiitos edustaja Pannisterö, minuutti. Kiitos paljon. Suhtaudun hyvin myönteisesti toimintaanne, myös siihen mitä teette startup-yritysten eteen – en halua puhua niistä sen enempää, mutta putusin yhteen asiaan. Nyt katsomme eteenpäin, mutta jos katsomme, mitä on tapahtunut ja puhuitte rikkomusmenettelyistä aikaisemmin, niin nyt nähdään, että monet kysymykset, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, eivät toimi ihan niin kuin pitäisi toimia. Minulla on tässä apteekkialalta esimerkki Unkarista. Ja nähdään, että ne sopimukset, joita on tehty, eivät ole kunnolla hoidettuja ajatellen sisämarkkinoita. Kaikki ulkomaiset yrittäjät on puristettu siellä pois markkinoilta. Ja sitten toiminta on pääty unkarilaisille yrityksille. Tämä kysymys on nyt esillä kollegiossa. Ja sitten myönnetään, että tällainen olisi oikeastaan hyväksyttävä. Silloinhan rikotaan sisämarkkinat aivan täysin. Haluaisin pyytää tähän kysymykseen teiltä reaktiota. Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Thank you very much. Well, I just want to with a very... Paljon kiitoksia. Hyvin lyhyen kommentin haluaisin tähän tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehdä. Te haluaisitte hyvin nopeasti edetä neuvotteluun neuvoston kanssa, olen aivan samaa mieltä. Äh, kuten tiedätte, me voisimme aloittaa vaikka huomenna. Me odottelemme neuvostoa. He ovat nyt vastuussa siitä, että tämä asia pitkittyy. Ja olen teidän kanssanne samaa mieltä ja toivottavasti neuvostolle lähettänyt viestin, sillä meidän pitäisi ähm, heidät saada liikkeelle. Meidän pitäisi tässä koko Dieselgate-asiassa toimia, eikä käsitellä vain kuluttajille annettavia korvauksia, vaan yleisesti sitä, että meillä on parempi valvontajärjestelmä. Kiitos. Kiitos, edustaja Andersson. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen tuestanne, kun pyritään ratkaisemaan rajat ylittäviä paketin toimituksia. Tämä on ongelma kaikkien mielestä, ja ajatellaan tehokkuutta ja avoimuutta. Näihin on hyvä pyrkiä ja myös edullisuuteen. Mutta sitten tämä teidän kommentti, joka koski artikla 5. En oikein ymmärrä, miten pystytään eh, tähän hintakysymykseen puuttumaan, katsoa katsoo kuluttajien ja pk-yritysten asemasta ja syrjäseudulla asuvat vammaiset erityisesti pitäisi huomioida. Miksi katso tätä testiä, jossa katsottaisiin sitä hintakysymystä juuri tästä näkökulmasta? Ja sitten artikla 5 laajentaminen eh, sellaisella tavalla, että siitä olisi taakkaa ei ole hyvä, mutta tällä tavalla voitaisiin tehdä katsaus niiden tietojen pohjalta, mitä olette jo keränneet sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntarjoajilta. Jos me olemme todella huolestuneita pk-yrityksistä ja kuluttajista, niin tämä on todella tärkeä asia. Ja sitten ihan on, ohimenen sanoisin vielä, että kyseessä on todellakin kuluttajien oikeudet ja kokemukset, ei ainoastaan hinnoittelusta. Meillä on tässä hyvä esimerkki rajat ylittävästä tilauksesta. Ja tuolla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, vaan se toimitettiin minun ikkunani alapuolelle, eikä tämä siis koske ainoastaan hintoja, vaan todellakin kuluttajaa. Kiitos edustaja Rosia. Kiitoksia Evelyn, kiitoksia komission jäsenen. Kaksi kysymystä pyrin nyt puhumaan tarpeeksi hitaasti tulkkeja teille, mutta käsittelemme kuitenkin kaiken. Ensinnäkin palvelupaketti suoraan sanottuna. Tämä kysymys, joka nyt koko pakettia kohtaan koska on se, onko meillä todellakin tarpeen luoda uusia välineitä, kun jo olemassa olevia välineitä ei ole niitäkään kaikkia toimeenpantu oikein, olipa kyseessä siis sitten ilmoitus tai tämä e-card-palvelukortti. Meillä on hyvin erilaisia tilanteita eri jäsenmaissa. Esimerkiksi on sellaisia jäsenmaita, jotka ovat paljon ilmoituksia, toiset eivät niinkään. Ja tämä vaatii nyt tilannetta, jossa me emme rangaista niitä, jotka jo sääntöjä noudattavat ja velvollisuutensa täyttävät. Sitten tämä palvelukortti. Meillä on jo paljon välineitä, jotka auttavat liikkuvuudessa, esimerkiksi yhden luukun ratkaisu ja muut palvelut. Onko nyt todellakin tarpeen uusi elektroninen väline luoda näiden vanhojen rinnalle? Kuinka me miksi emme toimi niin, että varmistamme jo olemassa olevien toiminnan. Ja viimeinen asia on todettu, että nyt pari kuukautta on kulunut, 18 kuukautta kuitenkin on kulunut siitä, että maantieteellisen merkintöjen suhteen toimisimme. Tässä PK-yritykset odottelevat ja lopultakin 24 vuottahan alun perin meni siinä, että tämä saatiin käynnistettyä. PK-yritykset tästä kärsivät, joten nyt toivon, että nopeasti toimisitte aikataulullisesti tässä erittäin tervetullut. Niin pahoittelen, että olen näin tiukka puheenjohtajan osalta, mutta meillä on puhujia niin paljon. Koratsa Bilt, olkaa hyvä. Puhun nopeasti. Pahoittelut komission jäsenet, en ollut aluksi täällä. Olin puheenjohtajana omassa kuulemisessani toisessa valiokunnassa. Hienoa, että palvelupaketti on esitetty. Näin, että palvelupaketti voi helpottaa jäsenvaltioiden tehtävää ja painostaa toisaalta täytäntöön panemaan sellaisia osia palveludirektiivistä, jotka eivät ole vielä todistetusti tapahtuneet. Eurooppalainen palvelukotto rakennusalalla erityisesti tämä kiinnostaa. Niin paljon vaatimuksia 60 prosenttia osakkeista arkkitehtitoimistossa, jotta voidaan – perustaa toiminta johonkin ja tarjota arkkitehtipalveluita jossain toisessa maassa. Miksi komission ehdotus ei sisällä että sitä, että suhteettomat vaatimukset poistettaisiin, kuten osakkeen omistaminen tai pääoma osuus. Nämä olivat osa tätä suhteetonta epäoikeutta asetettua vaatimusta. Tämä oli osa siellä sisämarkkinastrategiaa. Kysyisin, mitä aiotte tehdä tälle. Ja sitten ihan nopeasti nykysääntöjen noudattamisesta. Monia käsittelyitä, rikkomusmenettelyitä kesken tällä hetkellä. Ja haluaisin pyytää, että tekisitte kaikkeni, että nämä menettelyt nopeutuisivat. Kiitos. Pahoittelen, että kysymyksiä näin paljon, mutta vielä muutama. Ransova, alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komissio siitä, että tulitte tänne valiokuntaamme. Kun katsoo teidän vastuualojanne, niin te olette todellakin EUn selkärangasta vastassa ja näissä nykyolosuhteissa teidän on todellakin painostettava, jotta saadaan sisämarkkinat toimimaan, sillä ihmiset ymmärtävät juuri nämä markkinat ja haluavat, että ne toimivat meidän toimistamme hyvin. Ja kun katsotaan tällaisia asioita, kuten lähetettyjä työntekijöitä, joka todellakin mielestäni eh, kyseenalaistaa sisämarkkinoiden toiminnan, ja sitten on hyvä nähdä nämä palveluehdotukset, ehkä ne olisi voitu saada aikaisemmin, mutta tämä on sitten eri asia. Sitten yksi kysymys, joka liittyy vastavuoroiseen tunnustamiseen asetukseen, jota tarkistetaan tältä osin. Se on myös hyvin tärkeää sisämarkkinoiden osalta, milloin tämä tarkistus saadaan ja minkälaisia muutoksia on tulossa. No, when, uh, uh no, ich möchte, ich... Halusin itsekin mielelläni vielä esittää kysymyksen tai huomion ennen vastauspuheenvuoronne. Vielä tästä e-kortista, eurooppalaisesta palvelukortista. Paljon keskusteltavaa on vielä. Sanoitte, että haluatte ehdottaa tällaista uutta välinettä, jotta lisäätte vapautta tarjota palveluita. Minäkin puolustaisin sitä, että palveluiden tarjoajat voivat liikkua helpommin, mutta meillä on jo palveludirektiivistä tämä yhtenäinen yhteyspiste järjestelmä – ja ammattitodistus, joka liittyy vastavuoroisen ammattitutkintojen tunnustamiseen. Oikeastaan kolme välinettä jo tällä saralla. Ja kysyisin nyt, miksi tarvitaan vielä neljäs väline? Koska näissä kolmessa välineessä, jos niissä on ongelmia, niin miksi ei paranneta näitä välineitä? Sen sijaan, että esitettäisiin vielä jotain uutta. Tämähän aiheuttaa vain lisää sekaannusta sekä kuluttajien että palveluiden tarjoajien keskuudessa. Tämä on suuri kysymykseni. Komissiolta ei ole vielä kuulunut vastausta. Nyt pahoittelen todella, että näin valtavasti kysymyksiä ennen teidän vastauspuheenvuoronne, mutta halusin kuitenkin antaa kaikille jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Nyt teillä on suuri haaste pyrkiä sinne vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja mahdollisuuksien mukaan parissa minuutissa. Olkaa hyvä teidän puheenvuoro. I hope that you also... Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti tämäkin keskustelu nyt osoittaa, että on erilaisia näkökulmia tähän sähköiseen palvelukorttiin ja sitten palveludirektiivin parempaan täytäntöönpanoon. Siitä käymme, minkälaisia ongelmia on ollut. Tietysti meillä on ollut laaja julkinen konsultaatio. Päätimme, että emme Eh, aio tehdä muuta ehdotusta kuin sähköisen kortin osalta hallinnoista yksinkertaistamista. Jotkut sanovat, että tämä on todellakin Euroopan talouden selkäranka ja että sitä on tuettava. Kuulkaa muita, kuinka vaikeaa tämä on. Heitäkin pitää kuunnella. Jos sanoisi Rova Korotsovildille, niin totta, meidän ehdotuksemme alkuvaiheessa kaikki se, mitä te sanoitte, oli siinä mukana, mutta – se ei mennyt edes kollegiossa läpi, ja puhumattakaan sitten neuvostosta ja parlamentista. Joten minä voin nyt sanoa ainoastaan sen, mitä sanoin aikaisemmin. Minä haluan, että tämä on hyvin käytännönläheinen väline. Täällä kysyttiin sitä, kuka meitä tukee. Kaikki jäsenvaltiot, paitsi Ranska ja Saksa, toistaiseksi tukevat meitä. Kaikki jäsenvaltiot. 26 siis tukee. 26 jäsenvaltiota ovat antaneet meille tukensa neuvoston keskusteluissa. Kaksi jäsenvaltiota, kuten sanoin, Saksa ja Ranska, näyttivät keltaista korttia, mutta muut todellakin aivan täysin rinna meitä tukevat. He tietävät, että tämä on vain pieni askel, mutta jos kaikki ymmärtävät, että tämä on todellinen selkäranka, niin sitten kyllä on mentävä eteenpäin, ainakin tällä lailla pienen pienellä askeleella. On harmi, että emme ole kunnianhimoisempia niin kuin aikaisemmassa ehdotuksessa. Ja kuunnelkaa myös, mitä eri alojen edustajat sanovat. Ja kuunnelkaa heitä tarkkaavaisesti siellä, kun pyrkii tutkimaan tarkemmin heidän kommenttejaan, niin käy ilmi, että tämä on aivan pelkkää protektionismia. Ei siinä taustalla ole yhtään mitään muuta todellakaan. Tästä on keskusteltu ja tämän näimme. Kuunnelkaa tarkkaan heidän kommentteja, heidän valituksia, mutta yrittäkää todella ymmärtää, mitä siellä taustalla on. He eivät halua, että että muiden yhtiöiden, kilpailijoiden edustajat tulevat heidän markkinoilleen. Tämä on kaikki. Ei siinä ole yhtään mitään muuta. Ja sitten tämä suhteellisuustesti, tämä ei ole sääntelyväline. Me ehdotimme tätä huomioiden jäsenvaltioiden toimivaltuudet tehdä sääntelypäätöksiä. Eli päätös siitä, mikä säädellään ja mitkä ammatit säädellään ja miten tästä päätetään jäsenvaltioissa, kunhan siinä on taustalla näyttöä ja tämä päätös pohjautuu eh, pitkälle menevään tarkasteluun tässä huomioidaan kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Meillä on yli 4000 säännötyä ammattia Euroopassa. Joissain maissa näitä on jopa satoja. Eikö näitä ole nyt liikaa? Ettekö ole samaa mieltä? Ihan liikaa näitä tällaisia säännötyä ammatteja. Ja me haluamme tällä suhteellisuustestillä päästä, emme suikaan siihen, että jäsenvaltiot pakotetaan tekemään jotain tai että puretaan tämä sääntely, mutta halutaan arvioida että ne arvoja tarvitaanko näitä kaikkia todellakin, jos vähennettäisiin tätä määrää esimerkiksi 10 prosentilla, niin kyllä tämä olisi jo valtava menestys. Ja sitten täällä kysyttiin Unkarin apteekkialasta. Meidän vaiheemme on nyt se, että tässä käydään vuoropuhelua sääntöjen noudattamista heidän kanssaan, sillä minun kantani on selkeästi niin, että on selitettävä kaikki kansalliset ja alueelliset erityispiirteet ennen kuin mennään EUn pilottivaiheeseen, mutta kyllä todellakin ollaan hyvin lähellä tätä rikkomusmenettelyn aloittamista Unkarin osalta, kyllä. Ja sitten sitten edustaja Saldemose, no hän ei ole paikalla, mutta tavalliseen tapaan olen saanut mieltä hänen kanssaan. Tyyppi hyväksyntä ei ollut Maltan puheenjohtajavaltion valtion painopistealue luettelossa, mutta minä pyysin, että Malta ottaisin puheenjohtajavaltiona mukaan ja että tyyppihyväksyntäkeskustelut aloitettaisiin. En tiedä tarkalleen, mitä sieltä vastataan, mutta toivottavasti puheenjohtajakaudella tästä pystytään keskustelemaan. Alussa tämä ei heitä kovasti kiinnostanut. Ja sitten nämä paketit. Nyt ollaan kolmikantaneuvottelujen varhaisessa vaiheessa. Tästä puhutaan neuvostossa tälläkin hetkellä tästä lainsäädäntöehdotuksesta. Ja kun var- vaihe on näin varhainen, niin kyllä minä huomioin myös kaikki teidän kommenttinne. Tiedän, että te tunnette tämän asian kokonaisuuden paljon paremmin kuin minä. Eli minä mm, hyvin tarkkaan panen merkille se, mitä sanoitte. Nyt kun on siis alkuvaihe, niin kuunnellaan kaikkia, halutaan edistää laatua ja otetaan COSME-ohjelmaan mukaan hintavertailu, verkkosivusto, mutta myös nämä kuluttajan suojaseikat ovat tärkeitä. En halua kaikkea laittaa tähän saman, saman kokonaisuuteen, mutta kyllä huomioin sen, mitä sanoitte. Ja sitten vastavuoroinen tunnustaminen. Niin, sananen vielä Kyllä tiedän, että me olemme myöhässä. Kollegio tekee päätöksen vastavuorisen tunnustamisehdotuksen tekemistä ennen kesälomia kesäkuussa. Halutaan, että tätä asetusta tehostetaan, eli nyt ollaan ihan loppuvaiheessa suunnittelutyössä mutta annan vielä kirjallisesti tarkemman vastauksen. So long, but as always... Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta tavallisen tapaan oli oikein miellyttävää täällä. Niin minä haluaisin kiittää teitä komission jäsen Bienkovska oikein sydämellisesti ja anteeksi, että meillä oli näin aikapainetta. Olisi kyllä hienoa, jos tulevaisuudessa voisimme saada vähän enemmän aikaa jokaista keskustelua varten, koska niin monia tärkeitä kysymyksiä halutaan ottaa esiin. Mutta kiitos oikein paljon että olitte täällä. Ehkä huomio vielä lopuksi. Kyllä, kaksi valtiota on esittänyt keltaista korttia. Olen kuitenkin puhunut myös sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät ole esittäneet keltaista korttia, mutta eivät silti halua hyväksyä sisältöä, joten kyllä meidän pitäisi melko tarkkaan tämäkin ottaa huomioon. Kiitokset ja pahoittelen komission jäsen joudun, että joudutte odottamaan. Okay, colleagues, uh, let's continue. No niin, kollegat, jatketaan. Kuten huomaatte, puheenjohtaja on vaihtunut, mutta meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Jourova, Tsekki puheenjohtaja, Tsekki komission jäsen. Ehkä voisimme käyttää Tsekin kieltä. Teillä olisi unikin mahdollisuus oppia mahtavaa kieltämme. No, ehkä ei kuitenkaan, vaan jatketaan englanniksi. Komission jäsen, kiitos oikein paljon, että vastasitte kutsuumme. Mielellämme kuulemme päivityksen siitä, missä mennään meille tärkeiden asioiden kanssa ja mitä on luvassa lähitulevaisuudessa. Te teetätte meille töitä ja toivottavasti yhdessä saamme tuloksia aikaiseksi teidän esittämillänne aloilla. Komission jäsen, olkaa hyvä. Dobri, bardzo. still be Polish language. <laughs> Paljon kiitoksia. Puolaksikin voisin puhua, mutta kyllä minä Englantiin turvaudun myöskin. Tehän pidätte meidät kiireisinä, joten kiitoksia tästä puolesta ponnistuksesta, arvoisat jäsenet, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitoksia tästä mahdollisuudesta vaihtaa mielipiteitä tärkeissä kuluttajansuojakysymyksissä. Kuluttajansuojapolitiikka on meidän työmme ytimessä tänä vuonna tulevan REFIT-arvioinnin myötä poliittisten yhteistyöasetusta koskevien trilogien ja ähm, digitaalisen sopimisen paketin myötä. Minä tulen keskittymään näihin kysymyksiin, mutta vastaan myös mahdollisiin kysymyksiin, jotka koskevat Volkswagenia tai näitä ähm, kahtalaisia ruokalaatukysymyksiä. jos haluatte tarkastella mahdollisuutta myöskin käsitellä ryhmä kanne mahdollisuutta Euroopassa. Eli minä nyt puhun lyhyesti, näin teillä on enemmän aikaa kysymyksillenne. Mitä tulee Refitiin? Kertomus tullaan julkaisemaan toukokuun lopussa, kuten myöskin siihen läheisesti liittyvä arviointi kuluttajansuojayhteistyödirektiiviin koskien. Haluaisin kiittää Vicky Fordia ja Evelyn Gebhardia siitä, että he ovat aktiivisesti osallistuneet kuuluttajasuojaa kokoukseen viime vuonna lokakuussa, sillä teidän panoksenne antoi meille paljon liikevoimaa ja ohjasi keskusteluitamme ja myöskin tietyllä tavalla ennustelivat REFIT-tutkimuksen tuloksia, sillä nyt näemme, mitkä tulokset ovat, ja lokakuun keskustelut osoittivat jo, mitkä nämä tulokset REFIT-arvioinnissa olivat tulossa. Nyt voisin jakaa jonkin verran ensimmäisiä näkökulmia REFIT-arviointiin liittyen. Ähm, tämä tutkimus vahvistaa sen, että Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntö toimii kaiken kaikkiaan hyvin, kun sitä tehokkaasti toteutetaan. Siis kun olemassa olevia sääntöjä tehokkaasti toimeenpannaan, ne puuttuvat ja koskevat tehokkaasti niihin ongelmiin, joita eurooppalaisilla kuluttajilla on nykyisin erityisesti online-markkinoilla. Tämä erityisesti on tullut selvästi esiin, kun olemme tarkastelleet vahvistetun toimeenpanon toimia tai yhteistä kuluttajan suojelun yhteistyöverkoston puitteistoa. Me voimme havaita seuraavan kaltaisia ilmiöitä. Kuluttajien luottamus markkinoilla on vahventunut ja näin ovat myöskin sisämarkkinat. Ainakin kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että direktiivit olivat tärkeitä tekijöitä päätöksenteossa, kun he hankkivat hyödykkeitä tai palveluita. Kuitenkin tutkimus myöskin osoitti, että paljon on vielä tehtävänä, erityisesti mitä tulee tietoisuuden kasvattamisessa koskien tietoja, koskien parempaa toimeenpanoa tai parempia kannemahdollisuuksia. Nimenomaan tästä tämän lokakuun keskustelu toikin jo esiin se toi esiin, mitkä olivat ne tärkeimmät alat, joilla muutoksia yhä kaivataan. Meidän täytyy yhä parantaa viestintäämme, rakentaa äh, kuluttajien tiedotuskampanjoita. Niitä meillä on ollut vuodesta 2014 vuoteen 2016. Viime kuussa me käynnistimme pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa tietoisuutta kansallisella tasolla, äh, mitä tulee Ähm, PK-yrityksiin koskien Euroopan unionin kuluttajalainsäädäntöä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet mukana. Katrin Stieler äh, teki aloitteen ja edustaja Rosa Grafin von dunen Hosenstein on ollut mukana tässä äh, työryhmässä. REFIT-tutkimus äh, myöskin osoittaa, että tietyt kuluttajasäännöt kaipaavat tarkennusta jotta soveltuisivat nykyiseen kehitykseen digitaalisessa taloudessa. Meidän täytyy myöskin tarkastella tätä tilannetta äm, olemassa olevaa vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja verkkovälitteisen riidanratkaisun työn tilannetta vasten. Tässä yhteydessä komissio on yhä mieltä, että ryhmäkanteessa pitäisi olla kaksi tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin sen pitäisi parantaa toteutuessaan oikeuden saantia tilanteessa, jossa monet ihmiset ovat kärsineet haittaa. Ja sen pitäisi myöskin suojata mm, turhaa käräjöintiä vastaan. En halua nyt puhua tästä Volkswagenista. En ole lainkaan tyytyväinen siitä, että tällainen petos on koskenut miljoonia kansalaisia Euroopassa, mutta samaan aikaan se on antanut meille lisää liikevoimaa nyt meidän tulee keskustella tosissamme siitä, kuinka voimme suojella kuluttajia, jotta yksilöt voivat paremmin itseään puolustaa. Nyt on sellainen kausi menossa, että huomaan, että suurista tulee suurempia ja pienestä pienempiä. Ja tämä asia tulee ottaa huomioon, sillä yksi nykyisen turhaantumisen lähde yhteiskunnassa on nimenomaan tämä ilmiö. Mitä tulee sitten ryhmäkanteeseen? Tänä vuonna komission arviointi koskien ryhmäkannesuositunsa tulee keskittymään siihen, kuinka jäsenmaat ovat toimeenpaneet periaatteita kansallisessa lainsäädännössä, mutta myöskin arvioimme sitä, tarvitaanko Euroopan unionin tasolla lisätoimia. Tässä haluaisin selvästi todeta, että tarkoituksena on saada sellainen eurooppalainen järjestelmä eh, käyttöön, joka nopeasti voisi väärinkäytöksiin puuttua ja taata perustelun oikeuden saannin Euroopan unionin laajuisissa väärinkäytöksissä niin, että ne, jotka haluavat, voivat kanteen tehdä. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin käsitellä asetusta kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä, CPC-asetusta. Tässä yhteydessä haluaisin parlamentin jäsen Olga Senlovaa kiittää erittäin hienosta mietinnöstä. Toivottavasti me pääsemme hyvään tulokseen poliittisessa kolmikantaneuvottelussa, jotta voisimme taata sen, että meillä on mahdollisuus tulevaisuudessa jäädyttää tai sulkea verkkosivuja tarpeen vaatiessa, että voidaan myöntää kuluttajille korvauksia, kun rikkomuksia on esiintynyt ja ennen kaikkea, jotta komissiolla olisi päätöksentekorooli koordinoitujen toimien osalta, jos unionin laajuisia väärinkäytöksiä on esiintynyt. Nyt haluaisin tarkastella digitaalisen sisällön aloitteita, jotka ovat avainroolissa digitaalisten markkinoiden projekteissa. Olemme saaneet hyvää edistystä aikaan. Malta puheenjohtaja ähm, maana päättää kesäkuussa kautensa ja Viro tulevana puheenjohtajana haluaisi saattaa tämän asian hyvään päätökseen. Meidän pitäisi kaikkien pyrkiä tästä poliittisesta liikevoimasta nauttimaan. Ähm, korkean tason kuluttajasuojan harmonisointi on jotakin, mikä pitäisi olla yhä meidän tavoitteemme. Minä vierailin viime viikolla Italiassa perjantaina ja havaitsin siellä, että Viron ministerit ovat hyvin sitoutuneita hyvän lopputuloksen saamiseen. Mitä tulee sitten verkkomyyntiin, Euroopan parlamentti on hyvin sitoutunut tähän työhön. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää keskusteluja, joita käytiin viime kerralla Strasbourgissa. Tämä todellakin valotti äh, meille sitä, kuinka tämä lainsäädännön osa kehittyy. Komissiolle on erittäin suureksi hyödyksi ymmärtää, minkälainen kehityskulku Euroopan parlamentissa on ollut, erityisesti koska tämän kehityskulun pitäisi päätyä siihen, että prosessin lopuksi meillä on älykäs, hyödyllinen, tehokas aloite, joka toivottavasti nämä online-verkko säännöt harmonisoi, mutta tämä on vielä lisäkeskustelun aihe. Minun yksikköni jo arvioi Euroopan äh, parlamentin äh, tekemään vaikutusten arviointia, joka koskee äh, muun kuin verkkovälitteisen myynnin sovellusalaa ja neuvostossa verkkomyyntialoite hyötyy myöskin siitä edistyksestä, jota on jo tehty, jota tullaan tekemään tulevina kuukausina digitaalisen sisällön aloitteen parissa. Tämä johtuu siitä, että osa digitaalisen sisällön paketin työstä koskee myöskin mahdollisesti verkkomyyntiasioita, erityisesti näin on kompensaatiohierarkiatapauksissa. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin kiittää Euroopan parlamenttia ähm, tuotteiden kestävyys ähm, kysymyksistä. Tämä on myöskin komissiolle erittäin tärkeä asia. Ja viestini tänään teille on yksinkertainen ja selvä. Olen täysin samaa mieltä kaikkien ponnistusten ähm, kanssa, kun ne pyrkivät siihen, että päätökset perustuvat tietoon. Ja haluaisin samalla varmistaa sen, ettei aikataulu kaiken kaikkiaan vaarannu. Meidän pitäisi yhä säilyttää mielessämme se pyrkimys, joka meillä on ollut saada yleinen sopimus digitaalisten sisältöjen aloitteesta aikaan Viron puheenjohtajakaudella. Arvoisat parlamentin jäsenet, odotan mielenkiinnolla keskustelua näistä ja muista kuluttajansuojakysymyksistä kanssanne. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Lähdetään liikkeelle koordinaattoreista tai ihmistä, jotka korvaavat täällä koordinaattorit ensin. E Kiitos Kiitos komission jäsen. Puhun Puolaa, koska kuulin, että hyvä komission jäsen, te puhutte Puolaa, ymmärrätte sitä hyvin. Minä kysyisin nyt seuraavaa seikkaa, josta ette äsken puhunut. Vuosi sitten saatiin riidan ratkaisu, joka koski internet ostoja, verkkoostoja vaihtoehtojen riitojen ratkaisumenettelyn kautta. Ja te kerroitte, että vuotta myöhemmin komissio tästä raportoisi. Tätä ei ole vielä näkynyt, joten haluaisin kysyä, valmistellaanko sitä ja koska se tulee? O ile wiem, trafiają na platformę pozasądowego rozstrzygania. Asiat, joista päätetään tuomioistuinten ulkopuolella harvoin etenevät pidemmälle. Mistä syystä? Johtuuko tämä siitä, että yritykset, yritysten, johtuuko yritysten suhtautumistavoista vai tekevätkö yhtiöt ehkä jonkinlaisen sopimuksen tämän valittajan kanssa, eikä sitten sen enempää käsittelyä tarvita. Sitten toinen kysymys, joka kiinnostaa myös Olga Sekalova, eli erot niiden tuotteiden välillä, joita myydään erilaisissa pakkauksissa, erilaisella logolla – Tämä koskee elintarvikkeita ja kotitaloustuotteita, mutta erityisesti tämä hyvä esimerkki on pesupulveri. Tiedetään, että mm, siellä sisällä on erilainen tuote. Tätä on esimerkiksi Slovakian kuluttajajärjestö tutkinut ja jos en erehdy. Ja siellä kerrottiin, että samalla logolla myyty pesupulveri erilaista ja siksi me olemme hyväksyneet pilottihankkeen tämän asian tutkimiseksi ja minä haluaisin vedota teihin, hyvä komission jäsen, meidän kaikkien nimessä, sillä tästä äänestimme tänään ja toivottavasti te itse ja komissio myös tuotte tätä pilottihanketta. Kiitos. Kiitos oikein paljon SJD-ryhmän nimissä Nikola Dante. Aivan lyhyesti komission jäsen, tässä on muutakin puheenvuoroja tulossa te tässä toitte esiin sen, että Volkswagen-skandaali osoitti ei vain sen, että meillä on valvontajärjestelmässä päästöjen osalta puutteita, vaan valtava puute eurooppalaisten kuluttajien suojelussa, kuten on tullut selväksi äm, siinä, että amerikkalaiset kuluttajat ovat saaneet korvauksia. On sietämätöntä huomata, että eurooppalaista mekanismia ei ole sellaista, joka, kuinka sanoisin, tekisi mahdolliseksi ryhmäkanteen, ei nyt Volkswagenia vastaan sinänsä, mutta tämä on yksi tapaus vain, mutta kaikkia sellaisia yrityksiä vastaan, jotka kollektiivisesti kuluttajia pettävät. Tämä ei ole vain Lainsäädännön kysymys. Kaikki muu toimii hyvin, mutta tällaisessa teemassa eurooppalaisella kuluttajilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia eurooppalaisista oikeudellisista välineistä, joihin voivat turvautua kaikissa sellaisissa tapauksissa, eh, kun vastaava on tapahtunut. Minulla on muitakin kysymyksiä, mutta antaisin nyt muille kollegoille ensin mahdollisuuden kysymyksiä esittää. Thank you very much. Kiitos paljon ECRstä ei ole ketään, joten ALDE-ryhmän nimissä komission jäsen – haluaisin edeltävien puhujien tavoin todeta, että hyväksyimme Olkan Rosan ja minun ehdotukseni tänä aamuna, että tutkittaisiin tätä, että myydään kahden laadun tuotteita Euroopassa. Kuten hyvin tiedätte, tämä on hankala kysymys monille Tsekin tasavallassa ja muissa maissa – Kysyisin, mitä muuta voimme tehdä kuin tällaisen tutkimuksen ja tutkinnan tällä hetkellä. Toinen kysymys liittyy Volkswageniin. Yhä uudestaan tsekki toimittajat tänä aamuna sanoivat, että no hyvä parlamentti hyväksyi edellisessä täysistunnossaan tekstin, jonka mukaan eurooppalaisille kuluttajille on maksettava korvauksia. Mitä muuta Euroopan unioni tekee kuluttajien eteen? Jos voisin siirtää tämän kysymyksen teille, mitä muuta voidaan tehdä, mutta kiittäisin siitä, että tiukasti otitte kantaa tähän tapaukseen. Olette hyvin näkyvästi ollut esillä myös tiedotusvälineissä. Kiitos siitä. Digitaaliset sopimukset viivästyivät uudelleen, ovat viivästyneet jo aikaisemmin, joten kysyisin, oletteko tyytyväinen mahdolliseen viivästyksiin tuotteiden osalta. Nyt on refit tulos. Pitäisikö jotenkin muuttaa tätä ehdotusta? Kiitos. En näe Guesta ketään, joten Julia Reina vihreiden nimissä. Commissioner for uh, being here today. I have... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, että tulitte paikalle. Minulla on ensinnäkin CPCstä näistä kuluttajakysymyksistä kysymystä ja puhuitte kuluttajakorvauksista ja toivottavasti neuvosto ja komissio ja parlamentin yhteistyötä niin, että neuvosto saadaan vakuutettua tästä asiasta, mutta olen huolestunut myös siitä, että toimielimillä on erilainen lähestymistapa liittyen tähän verkkosivujen eh, panemiseen, niin kuin sanoitte. Me parlamentissa haluamme varmistaa, että kaikki toimet, joihin kulutus viranomaiset ryhtyvät, liittyvät niihin tahoihin, jotka näitä verkkosivustoja ylläpitävät. Mutta on myös tärkeää, että tuomioistuin hyväksyy sellaiset asiat, jotka koskevat perusoikeuksia, jos ajatellaan siis näitä mm, tutkimisia, mutta tämä koskee myös verkkosivujen kiinni panemista, mikä teidän kantanne on. Ja sitten digitaaliset sopimukset, tästä ei ole vielä äänestetty parlamentissa, mutta olen kuitenkin laajasti sitä mieltä, että digitaalisen sisällön osalta tarvitaan objektiiviset eh, hyväksyntätiedot ei riitä se, että sinne voidaan laittaa sinne ehtoihin mitä tahansa myyjien puolesta ja jos kuluttaja tämän hyväksyy, niin voidaan katsoa, että palvelu on asianmukainen. Erityisesti jos halutaan täysin harmonisoida niin kuin toivoitte, niin olisi hyvin tärkeää, että meillä olisi kuluttajan kannalta hyvin korkeat eh, standardit ja tässä myös tämä valitushierarkia huolestuttaa, sillä usein on hyvin pienistä maksuista kyse esimerkiksi alle yksi euro MP3 ja niin poispäin. Eli tämä tällainen hierarkia voi olla aikalainen taakka, erityisesti ottaen huomioon, että usein kuluttaja vapaaehtoisesti hyväksyy eh, korjauksen tai tuotteen vaihdon, eh, jos tämä on mahdollista. Ja mitä tulee sitten eh, ongelmien paljastamiseen, aina palaan tähän kun voin puhua. Minusta Dieselgaten tapainen skandaali olisi aikaisemmin voitu paljastaa, jos me tarpeeksi hyvin suojaisimme väärinkäytösten pallia, paljastajia. Ja missä valikunnassa tämä on voitu vahvistaa, eli mitä komissio on suunnitellut tältä osin. Onko tulossa lainsäädäntöehdotus väärinkäytösten paljastajien osalta ja kattaako se kaikki EU-politiikan alat? Kiitos. Okay, so was Commissioner's pro- Komission jäsen ottaa vielä kolme kysymystä. Lucy Andersen ensin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Erityisesti pari kysymystä online-offline kaupan ehdotuksista, jos tälle tielle lähdetään. Ja painottaisin, kuten sanoitte, että monia avoimia kysymyksiä on vielä, jos tätä laajennetaan tavarakauppaan kautta EUn. Ja sanoisin olla harmonisoinnista, että mikä tahansa on harmonisoinnin taso, niin käytännössä oikeusvarmuus on ainakin yhtä tärkeä. Että huolehditaan sitä, että kuluttajat ja yritykset tietävät, mitkä heidän oikeutensa ovat. Kun esitimme tarkistuksia, olen oma varjoesittelijämme täällä valiokunnassa – Olin yllättynyt, että artiklassa 17 erityisesti ei ollut paljon siitä, että neuvottaisiin kuluttajan siinä, miten voidaan pitää oikeuksista kiinni, ja tässä palaisi vielä Dieselgateen. Kun puhutaan kuluttajien oikeuksista, tämän tyyppisissä tapauksissa pitäisi olla oikeudelliset välineet, jotta mahdollistetaan se, että yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai heidän edustajansa voivat yhdessä – ja sitten näitä kanteita. Vertaus siihen, mitä tapahtuu Euroopassa suhteessa Yhdysvaltoihin, on kiinnostava. Oikeudelliset kysymykset tässä jollain järkevällä tapaa, joka ei aiheuta liikaa taakkaa. Pitää huolehtia siitä, että ihmiset voivat ajaa oikeuksiaan. Kiitos, Olga Selankola. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää komission jäsen. Minulla on pieni ongelma nyt, sillä eräät kollegat ovat jo sanoneet sen, minkä minä halusin alun perin sanoa, mutta koska minä olen esittelijänä tässä CPC-asetuskysymyksessä, haluaisin korostaa sitä, että me olemme aloittaneet tällä viikolla kolmikantaneuvottelut. Me siis aloitimme keskustelut neuvoston kanssa tietyistä asioista, jotka ovat mukana – mietinnössä, joka hyvin vahvalla tuella valiokunnassamme hyväksyttiin. Minulla on hyvin vahva kanta, vahvempi kuin neuvostossa, ja siksi minä toivon, että neuvosto meitä tukisi, ja näin me voittaisimme tukea ja voisimme esimerkiksi ryhmäkanneasiassa neuvoston vakuuttaa. jos ajattelemme Euroopan parlamentin päätöslausumaa vuodelta 2013, se vetosi komissioon, jotta komissio toteuttaisi hyvin syvällisen markkinatutkimuksen, joka joko vahvistaisi tai kumoaisi elintarvike- ja ei-elintarvike sektorilla olettamuksia ja siksi minä olen nyt hyvin tyytyväinen siitä, että meillä on pilottihanke jo tulossa. Toivon, että komissio tukee tätä hanketta, niin että voisimme nyt lopultakin käynnistää markkinavalvontaa. Minä myöskin olen sitä mieltä, että koskaan näitä asioita ei saisi aliarvioida, sillä kysymyksessä on myöskin luottamus Euroopan unioniin, Euroopan unionin toimintaan, sisämarkkinoiden toimintaan ja siihen, että kaikkia kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Tämä on hyvin tärkeä asia, jota ei saa aliarvioida. On nyt hienoa, että näin monta vuotta keskustelujen käynnistymisen jälkeen saamme suunta tukea. Kiitos. Kiitos, Evelyn Gebhardt on viimeinen puhuja. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission ja seniorovaa puheenvuorostanne. Haluaisin kiittää myös tapaamisesta, joka meillä oli Strasbourgissa. Se mahdollisti sen, että muutama ongelma sai osa ratkaisun ainakin. Niin kuin näin esittelyiden kerran niin voin vakuuttaa, että teen kaikkeni, jotta tänä vuonna neuvottelut neuvoston kanssa saadaan vielä päätökseen, koska kyse on tässä todella tärkeistä ongelmista sopimusoikeudessa. Myös ajatellen digitaalista alaa, me emme voi lykätä näitä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen. Hienoa kuulla myös, että puhutte niin avoimesti keskustelusta, joka liittyy myös kestävyyteen, lifespan-kysymykseen. Olen tyytymätön, kun en voi ajatella, että takuaika on, on sama jotenkin pesukoneen ja kynän osalta. Tässä on kyse ajatuksesta, josta tiedän jo etukäteen, että käyttöikä on ihan eri. Ja myös digisisällön osalta tällä kysymyksellä on merkitystä. On myönteistä, että tekin haluatte olla mukana tässä pohtimassa sitä, mikä voisi olla ratkaisu, joka olisi myönteinen. Sanomassanne suhtaudun myönteisesti siihen, mitä pidätte uutena lähestymistapana, kun ajatellaan Dieselgatein tai Volkswagen Gatein vaikutukset. Kutsutaan sitä sitten millä nimellä halutaan, mutta ainoastaan Volkswagenistahan ei ollut kyse. Ja se, minkälainen oikeusturva kuluttajilla on Euroopan unionissa. Asia hoidetaan hyvin vaihtelevin tavoin. Joissain maissa ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ajaa omaa oikeutta ja saada kurvausta siitä, että auton arvo on laskenut, auton, joka on ostettu tietyllä hinnalla. Toivoisin, että voisimme saada eurooppalaisen vastauksen tähän kysymykseen ja pohtia myös sitä, miten saataisiin yhteiset oikeussuojakeinot tällaisten aiheiden osalta, jotka Euroopan laajuisesti tai jopa maailmanlaajuisesti ovat keskeisiä kysymyksiä. Jos ajattelisin, miten paljon korvauksia yhdysvaltalaiset kansalaiset saavat ja jotkut meidän kuluttajistamme jäävät ihan tyhjin käsin. Olisi hienoa, jos voisimme saada yhteisen vastauksen. Se on tarpeen, se on selvää. Edellisellä kaudella esitimme jo tätä ryhmänä ja silloin komission vastaus oli selkeä ei. Nyt sanotte, että tätä asiaa pitää tarkastella. Se on edistysaskel. Toivon, että lopputulos on myönteinen. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Kysymyksiä oli paljon, kommentteja myös. Teillä on vastausmahdollisuus, olkaa hyvä. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for your questions and, and comments. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä ja kommenteista. Jotkut olivat hyvin inspiroivia. Aivan ensiksi sanoisin Rova Gebhardille, että jos tätä katsotte positiiviseen sävyyn, niin tämä on hienoa usein kuulemme, että heiltä reagoida. Anteeksi, että on vähän kyyninen, mutta kun sanotaan, että tähän pitää paneutua, niin tämä on kyllä siinä mielessä sanottua, että kohtuullisen ajan kulossa tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi. Tämä koskee erityisesti näitä ryhmäkanneehdotuksia. Ja jos lähdetään liikkeelle vaihtoehtoista riitojen ratkaisusta, tehän tiedätte, viime vuoden helmikuu oli täytäntöönpanon takaraja ja ennen tuota määräaikaa minä halusin markkinoida Euroopan unionissa laajalti tätä eh, asiaa sekä vaihtoehtoista riitojen ratkaisua että erityisesti verkkovalitteista riidan ratkaisua ja halusin ihmiset, että ihmiset sitä käyttäisivät sillä jouluaikaa paljon näitä ostoksia tehdään internetin kautta, mutta tulin siihen tulokseen, että on parempi olla tekemättä näin, koska jäsenvaltioissa on vielä teknisiä puutteita, oli vielä teknisiä puutteita eikä järjestelmää voitu aloittaa ja nyt yli vuotta myöhemmin joissain jäsenvaltioissa ollaan vielä jälkivaiheessa. nyt lähdetään nimeämään, jotta häpeämään joutuisivat, mutta minä kyllä käyn henkilökohtaista keskustelua niiden ministerien kanssa, jotka asiasta ovat vastuussa. Minä pyrin painostamaan siihen, että nyt lainsäädäntö toteutuisi, sillä verkkovälitteinen riidanratkaisu järjestelmä on koko Euroopan tavalli, jos siitä jotkut maat puuttuvat tai siellä toiminta ei oikein suju, niin tämä kyllä haittaa koko järjestelmää. Eli voin sanoa, että ihan jatkuvasti me tätä painostustyötä teemme ja palaan mahdollisimman pian tänne kertomaan teille toivottavasti vähän paremmin, parempia uutisia tästä tilanteesta. Mutta jos katsotaan tätä koko järjestelmää, niin kyllä se toimii. Meillä on tarkkoja lukuja, mutta se kasvaa. Tässä eh, kauppatekijät tahot sitä kyllä kertovat, on linkit olemassa tähän ODR, mutta kuten sanoitte, on parempi, että se olisi vielä laajemmin käytössä. Mutta ei siinä mitään vikaa ole. Me luemme sellaisen järjestelmän, jotta ihmiset voisivat saada nopeammin näitä ratkaisuja. Meillä oli sellaisia huolestuttavia tietoja, että 70 prosenttia ihmistä kerta kaikkiaan luovuttaa silloin jos ostaa jotain sellaista, mikä ei toimi tai jos on joku vika, niin he eivät edes yritä tehdä mitään, koska he tietävät, että tämä on liian hankalaa ja liian kallista pyrkiä eh, uusia näitä valituksia esittää ja on hyvä, jos tämä verkkovälitteinen riidan ratkaisu helpottaa sitten ihmisiä eh, näin henkisesti käyttämään tätä järjestelmää myös rajat ylittävissä tapauksissa. Eli minä suhtaudun kyllä myönteisesti siihen, että tietyn ajan kulussa tämä koko järjestelmä olisi pystyssä ja toivottavasti voidaan markkinoida tätä asiaa massiivisesti ennen tämän vuoden joulua. Tämä on tehtävä, on osoitettava kansalaisille, että Euroopan unioni voi itse kullekin kuluttajille jotain käytännöllistä tarjota. Kyse ei ole vain suurista sanoista ja suurista lainsäädännöstä, vaan ihan omassa taskussa pitää tuntua, että ero on olemassa ja näin meihin voidaan taas luottaa. Ja sitten ruoan laatu ja kemiallisten tuotteiden laatu, tästä kysyttiin usean kertaan, vastaan vain kerran. En ollut paikalla, kun hyväksyitte tämän päätöslauselman, mutta tämä ei ole nyt mikään veruke, jota voi käyttää, vaan minä olin mukana ratkaisun etsimisessä. Me epäonnistuimme terveyden suoja ja elintarvikkeen laatu agendan yhteydessä, koska ei ole osoitettavissa, että nämä huonopelaatuiset tuotteet ovat terveelle haitallisia. Haluaisin sanoa, että valitettavasti olisi hyvä, jos tästä olisi näyttöä, niin sitten voitaisiin ryhtyä toimiin tätä vastaan. Ja jos ajatellaan sitten tätä laatua, meillä ei ole teknisiä normeja, joiden mukaan nutella ainesosien on oltava juuri tietyt, tietynlaiset ja siksi ollaan tässä asiassa työtä tekemässä. Te ette ole samaa mieltä, niinkö? Ei meillä kutakin merkkejä koskien teknisiä normeja. Niin, annetaan komission jäsenen puhua loppuun ja niin sitten toinen kierros. Took this issue. Niin, minä olen ajanut tätä asiaa kuluttajien oikeuksien kannalta, sillä minä tarkastelen tätä Euroopan yhtenäismarkkinoiden näkökulmasta, kun rajat poistetaan, niin sitten tilanne oli sellainen, että samalla nimellä myydään erilaatuisia ruokia ja muita tuotteita ja minusta tämä on epäreilu kaupan käytänne. Eli tämä on minun juridinen kantani, joka on aika selkeä ja näin pystyn paremmin ratkaisemaan tätä ongelmaa kuin ne kollegat, jotka työskentelevät elintarviketurvallisuuden ja terveydensuojelun alalla. Minä kerroin maatalousministereille, että aiomme kerätä tiedot kuluttajan suoja viranomaisilta. Minä olen pyytänyt tietoja ja ne pitää toimittaa huhtikuun loppuun mennessä muutaman päivän kuluttua siis on tämä määräaika. Ja jos ajatellaan ensimmäisiä reaktioita kuluttajan suojaviranomaiskollegoilta, siellä on sanottu, että tämä on Itä-Euroopan ongelma. Tämä pitää myös siis osoittaa näiden tuotteiden avulla me, minä halusin myös kiittää Olva Sanalovaa tästä tutkimuksesta, joka on tehty ja meillä on nyt näitä materiaaleja, joilla voidaan tämä, nämä puuttuvat osat palapelistä sinne laittaa paikalle, mutta olemme tietoisia siitä, että ilmiö on todellinen. Minä olen vakuuttunut siitä, että se, siihen pitää kyllä nyt saada loppu, silloin muuten meillä ei ole ainoastaan kahdenlaatuisia tuotteita, vaan myös on kahdenlaatuisia kuluttajia. Eli tältä osin on kyllä ryhdyttävä toimiin ja kun nämä eh, kun tämä näyttö saadaan, niin sitten kesäkuussa aion viedä tämän asian korkeatason ryhmään, jossa käsitellään elintarvikeketju, onko tämä nyt oikea sana, ruokaketju. Ja minä kerron tästä tilanteesta siellä ja sitten sovitaan jatkotoimista. Olen vakuuttunut siitä, että tämä on nyt oikea hetki, kun on analyysit tehty ja kun näyttöä on saatu, niin tämä on oikea hetki kunkin jäsenvaltion kuluttajan viranomaisille olla yhteydessä naapurimaiden viranomaisiin, missä on erilaatuisia tuotteita, ja sitten voidaan aloittaa koordinoitu toiminta. En nyt viittaa uuteen lainsäädäntöön, vaan parempaan täytäntöönpanoon, joka lähtee liikkeelle tästä jurista arviointityöstä ja tämän komission tehtävä hoitaa tämä. Tämä on siis epäreilua kaupankäyntiä ja tämän epäilyksen pohjalta on ryhtyvä toimiin ja me aiomme tästä hyvin selkeästi puhua komission nimissä, eli minä voin sanoa tämän omalta osaltani. Minä aion olla hyvin aktiivinen ja aion jopa olla yhteydessä eh, niihin kaupankäyntitahoihin, näihin myyjiin, jotka todellakin myyvät eri laatuisia tuotteita rajan kahdella puolella. Meidän on lisättävä painostusta meidän on myös kuluttajien tietoisuutta lisättävä, sillä joissain maissa kuluttajat eivät käytä tätä vaikutusvaltaansa. Esimerkiksi voitaisiin lakata ostamasta jotain tuotteita, mutta he tarvitsevat selkeää tietoa siitä, mistä tuotteista on kyse. Eli mitkä ovat ikään kuin näitä alempilaatuisia tuotteita. Minä olen ollut yhteydessä tekniikka alan yrityksiin, sillä pitäisi olla jonkunlaisia teknisiä mahdollisuuksia nämä tunnistaa. Esimerkiksi kännykän avulla, jos näitä viivakodeja lukee, niin voisi olla jotain innovatiivisia tapoja antaa ihmisille tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat kyseessä ja, mit, ja mitä tuotteita pitäisi poikotoida, sillä tämä on myös kuluttajien etujen mukaista. Anteeksi, että puhun näin intohimoisesti tästä, mutta haluan todellakin päästä tuloksiin aika lyhyen ajan kuluessa tässä asiassa. Ja sitten edustaja Dante. Kysytte Volkswagen-tapauksesta ja joistain jotkut muutkin kysyvät siitä. On uskomaton ero Yhdysvaltain ja EUn välillä. Minä itse yllätyin todella kielteisesti tästä asiasta ja tästä meidän tilastamme, että emme pysty Euroopan unionin tasolla toimimaan. Ja Rita kysyi, mitä nyt sitten pitää tehdä. Nyt on aika selvää, että pitää CPC-asetusta edistää sillä tavoin kun me sitä ehdotimme. Holka Senalva pyysi, että olisimme tässä tiukkoina. Me aiomme tuolla tiukkaan vaatia sitä, mitä me ehdotimme. Ja minä neuvoston kokouksessa jo sanoin, että me aiomme olla kolmikantaneuvottelussa hyvin tiukkoja, koska olemme tehneet ehdotuksia käytännön välineiksi, miten voidaan ryhtyä toimiin, kun tulee tällaisia massiivisia tapauksia, jotka aiheuttavat haittaa. Volkswagen on hyvä, hyvä esimerkki. Me aiomme pyrkiä siihen, että käytetään eh, ei-rahallisia korvauksia. Minä ehdotin esimerkiksi sitä, että takuu kautta voitaisiin jatkaa oikein hyvästä syystä – Tämä siksi, että Volkswagen sitoutui autojen korjaamiseen. Eli 85 prosenttia autosta korjattaisiin tämän vuoden syksyyn mennessä, mutta minä nyt vähän epäilen, miten tämä korjaustoimenpide vaikuttaa autoon. Ehkä joissain tapauksissa se vaikuttaa myös auton kulutukseen ja eh, toimintaan, toimintakykyyn. Ja siksi haluamme, että kuluttajat voivat saada pidennetyn takuun tämän korjaustoimenpiteen jälkeen niin, että on helpompi tulla valittamaan asiasta, jos vaikutus auton on kielteinen. Eli tämä olisi tällainen käytännön toimi, jota minä olen ajanut, mutta minun juridinen kompetenssini ei nyt ole kovinkaan vahva ja siksi samanaikaisesti olen ollut kuluttaja suojaviranomaisten kanssa vuoropuhelua käymässä ja me pyrimme koordinoidusti ryhtymään toimin niin, että tehtäisiin mahdollisimman paljon, ryhtäisiin mahdollisimman, käyttäisiin moni toimi läpi niin, että tämä koskee kaikkia kuluttajan suoja viranomaisia. Mutta minun on kuitenkin mainittava, että tämä järjestelmä on pirstaloitunut, on havaittavissa, että kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset ei, kaikilla ei ole samanlaista toimivaltaa ryhtyä toimiin ja tätä pyrimme parantamaan tällä CPC-asetuksella ja aiomme jatkaa Refitinkin avulla asian edistämistä ja haluamme mahdollisen ehdotuksen ryhmäkanteen osalta kuluttajille. Ja jos sitten tämän ryhmäkanteeseen mennään, meidän pitää tarkemmin tutkia sitä, miten se toimii niissä maissa, joissa tällainen väline on jo käytössä. Meidän on varmistettava, että emme tee sellaista ehdotusta, joka on samantapainen kuin Yhdysvaltain ryhmäkanne. Minusta siellä kyse on pikemminkin suuryrityksistä eikä oikeudesta. Tällaista emme täällä Euroopassa halua. Siksi meidän pitää olla varovaisia Euroopassa, jos tehdään tällaisia lainsäädäntöehdotuksia, niin meidän pitää sitten ottaa sinne sellaisia suoja Eh, lausekkeita, jotka estävät eh, väärinkäytöksen näistä oikeustapauksissa. Ja ryhmäkanne esitys käydään läpi tänä vuonna ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana joten ensi vuonna toivottavasti mahdollisimman pian tämä ehdotus saataisiin. Puhumme jo tästä kahden laadun tuotteista ja sitten nämä digitaalis, digitaaliset ehdotukset. Kaikki tiedämme, mikä ongelma tässä on. Me ehdotimme, että verkko-ostokset harmonisoitaisiin täysin. Halusimme päästä eroon hallinnoista rajoista jäsenvaltioiden välillä, niin otettaisiin käyttöön yksi ainoa digitaalinen eurooppalainen digitaalimarkkina-alue. Tämä siitä syystä, että internetissä ei pitäisi olla rajoja. Tämä on myös hyvin tärkeää digitaalisten sisämarkkinoiden strategialle ja se on yksi meidän prioriteeteistamme. Mutta tämän ehdotuksen yhteydessä havaitsimme kuitenkin, että vähän vähennämme kuluttajien suojaa monessa jäsenvaltiossa. Ja aivan oikein mainitsitte, että ehkä tätä pitäisi harkita uudelleen, mutta minä sanon nyt hyvin selvästi seuraavaa. Online-maailmassa olin valmis ajamaan tällaista järjestelyä, vaikka kuluttajien suoja vähenisi kuitenkin muutamassa harvassa jäsenvaltiossa tiettyyn seikkojen osalta. Mutta jos mennään myös offline todellisuuteen, niin pitää kyllä sanoa suoraan, että en voi mitenkään ajatella, että harmonisoitaisiin täysin nämä takuajat ja eh, valitusmahdollisuudet niin, että näin vähennettäisiin kuluttajien suojaa. En minä lähde Irlantiin kertomaan rouva O'Connellille, miksi minä näin tein, että kuluttajan suojaa komissaarina vähensin hänen suojansa tasoa. Tähän en ole valmis. Me etsimme nyt parhaillaan ratkaisua niin, että harmonisoidaan ehkä online ja offline toimet, mutta me tarvitsemme ratkaisun sellaisia jäsenvaltioita varten, joissa on nyt jo korkeampi suojelun taso. Meidän pitää todella pyrkiä tähän, sillä se kannattaa, mutta on oltava myös hyvin varovaisia. Ja sitten aikajana. Meidän pitää nyt ajatuksen osalta toimia nopeasti. Me odotamme tuotteiden kestävyyden tutkimuksen valmistumista – minua kiinnostaa tämän tutkimuksen tulosten saaminen, mutta on tärkeää, että kuluttajien kannalta kaikki pysyy yksinkertaisena niin, ettei myöskään myyjille tule mitään uusia rasitteita. Nämä ovat minun painopistealueitani ja ne pitää pitää huomiossa. etsin täältä papereista kohtaa, niin edustaja Rena, että voitaisiin vakuuttaa neuvosto. Kyllä, neuvosto on vakuutettava siitä, että CPC on pidettävän vahvana. Minä olen täysin avoin tähän, en vaikka ei ole mahdollisuutta aloittaa menettelyä, mutta jos on havaittavissa joku suuri haitta kaikkialla EU-ssa tai suuressa osassa, niin ei sitten kannata tätä asiaa unohtaa. Siksi me olemme tässä tiukkoina. Digitaalinen sisältö. Tässä menemme oikeaan suuntaan, kun pyritään objektiivisia eh, laatuvaatimuksia määrittämään. Ja subjektiivisia sellaisia pitää olla suojan korkea taso jatkossakin ja tarvitaan hyviä oikeussuojakeinoja. On hyvä, jos meillä on kaksi tasoa, ja nopea menettely kahden tason välillä. Eli ensimmäinen taso on tuotteen vaihtaminen tai korjaaminen ja toinen taso on sitten eh, tämän sopimuksen irtisanominen ja rahan palauttaminen. Tässä on edistytty myös neuvostossa, mutta paljon kysymyksiä oli. Sitten tämä väärinkäytösten paljastajakysymys. Tämä on hankala asia, on ymmärrettävä, että paljon hankalia asioita on lyötävä lukkoon, ja jos toimitaan eu tasolla, niin tämä on vaikeampaa kuin jäsenvaltion tasolla. Tästä olen nyt hyvin tietoinen, koska oikeusministerien kanssa asiasta puhuttiin hyvin tarkkaan. Kuussakin maassa on jonkunlainen eh, suojamekanismi väärinkäytösten paljastajille, ja he myös vahvistivat sen, että kaikkein vaikeinta on saada tieto, varma tieto siitä, onko tämä paljastaja rikollinen vai hyvä ihminen, kuka todellakin hyvässä uskossa näitä paljastuksia tekee. Tästä piti aloittaa. Me teemme juuri nyt tutkimusta, jossa tarkistetaan, voidaanko lainsäädäntöpohjalta ryhtyä toimiin EU-ssa. Me tarkastelemme niitä aloja, joilla on jo lainsäädäntöä. Tällaisia aloja on jo. On sellaisia aloja, joilla on harmonisoitu väärinkäytösten paljastajien suoja. Ja me otamme nyt mukaan eh, syyttäjän viraston ehdotuksen alaisuuteen paremman väärinkäytösten paljastajan suojan ja voin sanoa, että tämän vuoden loppupuolella on tarkempaa tietoa siitä, minne päin mennään. Jos teillä on ehdotuksia, niin olemme avoimia niille. Voitte tehdä ehdotuksia ja esittää ideoita, koska tämä on tärkeä asia. Minä puhun tästä online- ja offline-asiasta. Ja pilottihanke, joka koskee kahdenlaatuisia tuotteita, me tuomme mitä tahansa sellaista, joka voi kertoa meille ongelman laajuudesta, sillä meillä on edessämme nyt sellainen ongelma, että pitäisi tämä alueen laajuus, tämä ongelman laajuus pystyä määrittelemään, olipa se sitten maantieteellinen tai muunlainen rajoitus. Eli tätä tietoa tarvitaan lisää. Edustaja Gebhardt, lähdin hänestä liikkeelle ja lopetan myös hänen. Tänä vuonna haluaisimme saada neuvostossa neuvottelut loppuun vietyä digitaalisten sopimusehdotusten osalta. Tietysti digitaalinen sisältöasia etenee nopeammin. Me haluamme pitää tämän yhtenä pakettina, mutta nyt on havaittu, että tästä olisi haittaa digitaaliselle sisällölle, jos jäädään odottamaan tätä toista, ja näin emme halua tehdä. Ja toivomme, että neuvostossa digitaalinen sisältö saataisiin kesäkuussa etenemään. Ja nyt kun neuvoston kanssa mietimme ohjelmaa, niin todennäköisesti suuntaan antava poliittinen eh, keskustelu, joka koskee tuotteiden myyntiä, se pitäisi käydä heinäkuussa eh, Viron kaudella epävirallisessa neuvostossa. Tässä siis aikataulu ja samansuuntaisesti sitten jopa parlamentissa käsitellään näitä asioita, tehdään tutkimusta eh, tuotteiden mm, kestävyydestä ja otetaan esille eri poliittisten ryhmien kanta. Ja sitten tämä oikeudellinen apu, kiitos tästä ajatuksesta, siihen pitää paneutua. Jos palataan vielä tähän mahdolliseen ryhmäkanneehdotukseen, meidän pitää määritellä, tuleeko siitä täysin avoin monialainen ehdotus vai, rainta, vai rajoitetaanko se kuluttajariitoihin? Ja sitten on tärkeä kysymys myös, onko se avoin kaikille niin, että ihmiset voivat ihan järjestäytyä itse ja nostaa sitten yhdessä tällainen ryhmäkanne vai käytetäänkö jotain ennalta määrättyjä elimiä, jotka edustaisivat ihmisiä näissä riitatapauksissa. Eli tässä on harkittu ei ainoastaan tuomioistuin menettelyä, vaan myös vaihtoehtoisia riitojenratkaisumenettelyjä. Ehkä näin pitäisi tehdä, jotta tuomioistuimille entäisi liikaa taakkaa, Euroopan unionissa nyt puhun eh, oikeusasiasta vastaan komission jäsenenä. Tämäkin kiinnostaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja huomaatte tasa-arvoa asioista vastaavana komission jäsenä, että täällä on enemmän naisjäseniä kuin miesjäseniä tällä hetkellä. Jotkut halusivat esittää lisää kysymyksen, mutta meillä on aika loppumassa Rosa näistä kahden laadun tuotteista. Uskoakseni saimme vastauksen suurimpaan osaan kysymyksistä. Tämä on yksinkertainen kysymys, olkaan tehnyt paljon työtä. Saamme monet muut. Jos sallimme tällaisen menettelyn, että samassa pakkauksessa samana, sama merkki myy eri tuotteita samassa purkissa tai pakkauksessa, tällä kertaa tai tällä hetkellä Itä-Euroopassa tai niin kutsutuissa uusissa jäsenvaltioissa, mutta tästä voi tulla ihan yleinen käytäntö, mikä voisi sitä sallia. Jos eri tuotteita halutaan myydä eri maissa tai eri alueilla – Kyllä se on ihan hyväksyttävää, mutta se ei saisi näyttää samalta tuotteita. Sitä ei saisi kutsua samaksi. Tämä on huijausta. Ja komissio on tästä todella mielestäni vastuussa, mutta kiitos oikein paljon sitoutumisestanne ja totta kai tuemme teitä mahdollisuuksimme mukaan. Kiitos oikein paljon. Julia halusi myös käyttää toisen puheenvuoron. That of course. Halusin vain mainita sen, että luonnollisesti vihreät ovat Ähm, väärinkäytösten äh, ilmiantajia koskevan aloitteen sitten Että on hyvin tärkeää, että tässä komissio etenee alalla. Uskoakseni tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta todellakin koko poliittisen kirjon läpi meillä oli erittäin laajaa kannatusta tälle aloitteelle. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Luonnollisesti me teemme tämän aloitteen parissa, ehdotuksen parissa töitä. Me arvostamme kaikkia lähteitä, jotta saamme tämän asian kunnolla päätöksen. Sehän on tärkeää sitten näihin kahden eri laadun tuotteisiin liittyen. Meidän täytyy olla valmiita ja valmiita myöskin koordinoimaan ponnistuksiamme, sillä monet ihmiset minulle jo kertoivat, että te ratkotte sormenjälkikysymyksiä vaikka Euroopassa on paljon muitakin ongelmia. Minä aina vastaan, että näin ei ole. Ongelmana on se, että ihmiset eivät luota siihen, että Euroopan unioni niin heidän puolellaan tällaisissa kysymyksissä. Meidän täytyy olla vahvoja ja vasta-argumentteja tällaisiin karikatyyrimäisiin ajatuksiin esittää. Kiitos. I think when it... Kiitos oikein paljon komission jäsen, kun puhutaan elintarvikkeiden kahdenlaadun tuotteista. Valiokunnassa pitäisi käydä kunnollinen keskustelu, kun tutkimus on saatu käyttöön. Me voimme palata asiaan teidän kanssanne yhdessä ja katsoa, mitä voimme tehdä. Kiitos oikein paljon komission jäsen, että tulitte tänne jakamaan ajatuksenne tulevasta työstä. Mielemme tapaamme uudestaan. Tähän päättyy tämän päivän kokous. Jatkamme koordinaattoreiden kokouksella. Kiitos, mukavaa iltaa.